HCP, äh, ja tämä liittyy siitä, miten voimakkaasti tapahtuu supistumista ja nopeasti äh, heikentyneistä työmarkkinaolosuhteista. Vuoden 2009 aikana vuotuinen inflaatio oli negatiivista muutaman kuukauden ajan, mikä johtui pääasiassa hyödykehintojen dynamiikasta ja kaikkea öljyn hinnasta. Ja tämä kuitenkin, tästä ulkopuolella kuitenkin energian ja hinnan voisi ja HICP-inflaatio on ollut vuonna 2008 sellaista, että se on heistellut pääasiassa sitä, että työvoimakustannukset ovat olleet maltillisesti kehittyneitä, ja tämä kurssi jatkuu vuonna 2009. Maaliskuussa 2010 euroalueen vuotuinen inflaatio nousi 1,4 prosenttiin 0,4 äh, prosentilla vuodesta helmikuusta pääasiassa energian ja jalostettujen elintarvikkeiden hinnan, hinnan nousun myötä, mutta kuitenkin tämä hidas elpyminen ja korkea työttömyys olivat syy tähän, mikä vuoksi otetaan inflaatio tulee pysymään maltillisena myöskin vuonna 2010 ja myöskin jatkuvan näkyvien aikana. Riskit tulevat olemaan melko tasapainoisia ja, ja odotukset tulemaan silkeästi yhteydessä johtokunnan linjaan pitää inflaatiotasa alhaisena, mutta kuitenkin lähellä 2 prosenttia keskipitkällä aikavälillä. Se, että inflaatioodotteet on ankkuroitu hintatasoitteeseen, heijastelevat korkean tason uskottavuutta, joka kohdistuu EKPn rahapolitiikkaan. Raha- ja luottokehityksen analysointi vahvistaa odotukset, jotka liittyvät maltilliseen inflaatiokehitykseen. Vuoden 2009 aikana vuotuinen kasvuaste, aggregaattia M3 ja eh, M1 liikkeelle päästöistä, jotka olivat parallelisia. Viime vuoden loppua kohti tämä kasvuaste olivat kielteisellä alueella, negatiivisella alueella. Kuitenkin viimeisimmät kehitykset raha- ja luottomarkkinoilla tukevat oletusta, että inflaatioriskit ovat alhaiset keskipitkällä ja pitkällä tähtäyksellä. Helmikuussa 2010 vuotuinen kasvuaste M3 osalta luotot yksityiseksi olivat miinus, yksi, miinus 0,4 prosenttia ja, ja kasvu tulee olemaan heikkoa näitä osin myöskin lähikuukausina. Kuitenkin on syytä katsoa, että kielteinen negatiivinen kasvu pankkiluotossa yksityissektorille on äh, kuitenkin näkynyt siinä, että luotot yksilötaloudellisille ovat olleet positiivisella puolella, vaikkakin helmikuussa tällaisten luottojen kulku oli äh, yksityissektorille myönteistä. Nämä sektorikehitykset ovat äh, säännönmukaisia. Viime vuonna ympäristö, jossa oli inflaatio alhainen, johtokunta alensi EKPn tärkeimpien rahoitusoperaatioiden sanalla 50 peruspisteellä alhaisimpaan historiallisen tason, joka oli 1 prosentti, joka on ollut todellinen vähennys vuodesta lokakuussa 2008 325 eh, peruspisteeseen. Tärkeimmät eh, lähtöpisteet eivät ole muuttuneet sitten toukokuun 2008 ja johtokunta on sitä mieltä, että nykyinen EKPn eh, korkoaste on asianmukainen. Johtokunta odottaa hintavakauden säilyvän keskipitkällä aikavälillä. Tämän eh, politiikan eh, arvojen alentumisen lisäksi johtokunta on hyväksynyt vahvistetun luottotuki, vahvistettu luottokimenetelmiä vuoden 2009 aikana, jotta voitaisiin taata rahoitusmarkkinoiden eh, sujuva toiminta ja parantaa rahoitusolosuhteita ja saada lisää luottoja taloudelle. Näillä epätavallisilla menetelmillä on saavutettu standarditavoitteita ennen kaikkea. Tätä kautta on saatu vähennettyä luottoasteita tasoja ja tältä kautta on pystytty tukemaan talouksien ja yhtiöiden rahoitusta ja kokonaisuudessaan ajantasainen ja tehokas poliittinen toiminta euro, poliittinen euroalueella, joka ovat olleet vastaus kriisiin, ja EKPn uskottava sitoutuminen hintavakauteen ovat olleet tärkeitä siinä, että on saatu aikaan luottamusta ja on pystytty säilyttämään hintavakaus keskipitkällä aikavälillä ja pystytty myöskin tukemaan taloudellista elpymystä euroalueella ympäristössä, jossa on ollut paljon epävarmuutta. Nyt sallikaa minun korostaa tässä, että kun EKP hyväksyi nämä ei-standardi rahapolitiikka menetelmät, se oli jo ottanut käyttöön asteittaisen käytöstauton strategian, ja jos rahoitusmarkkinatilanne paranee ja taloudellinen toiminta elpyy, silloin euroalue käynnisti asteittaisen phasing out stand, näiden standardin toimenpiteiden osalta, joita enää ei tarvittu. Se, että ajoissa päästään irti näistä mm, toimenpiteistä on ollut asianmukaista, koska tätä kautta on pystytty välttämään markkinoiden vääristymiä jotka olisivat voineet johtua siitä, että ne toimenpiteet olisivat pidetty yllä pitempään kuin olisi ollut tarpeen, ja saman aikaan saatiin kimmokkeita pankeille, jotta ne pystyivät vahvistamaan omia taseitaan. Joten syyskuussa 2009 ja maaliskuussa 2010 me päätimme asteittain poistaa joitakin epätävällisiä väliaikaisia toimenpiteitä ja pyrkimään takaisin pitkän tähtäyksen rahoitustoimenpiteiden osalta kypsään toimintaan. On pyritty samaan aikaan myöskin säännöllisiä kolmen kuukauden pitkän tähtäyksen rahoitusoperaatioita, joiden kautta pyrittiin samaan liikkeelle, 20, samaan liikkeelle 28. huhtikuuta 2010, joka on huomenna. Samaan aikaan me tulemme antamaan euroalueen järjestämälle tukea, me pyrimme johtamaan tärkeitä rahoitustoimia, jotka ovat kiinteä korkoisia rahoitustoimia niin pitkään kuin niitä tarvitaan, ainakin tämän vuoden lokakuuhun saakka, jotta voidaan helpottaa luottoja euroalueen taloudelle ja samaan aikaan edelleen tukea euroalueen talouden elpymistä. On turha tarpeenotta todeta, että jos nousisi yllättäviä riskejä hintavakaudelle, silloin johtokunta ajoissa ryhtyisi asianmukaisiin toimenpiteisiin. Niin, rouva puheenjohtaja, nyt haluaisin kääntyä sitten rahoituspolitiikkaan. Budjetti asemat euroalueella ovat heikentyneet huomattavasti vuoden 2009 aikana tuloksena talouden supistumisesta, politiikan stimulanssi, samoin myös rahoitussektorille. Ja Eurostatin viimeisin arvio osoittaa, että keskimääräinen hallituksen vaje kasvoi 2 prosentista BKT vuonna 2008 6,3 prosenttiin BKT vuonna 2009. 16 euroalueen maasta kolmella, 13 on jo liikavaje menettelyn kohteena. kohteena ja tänä vuonnakin lukuisat maat tulevat ylittämään vajeen, joka raja on 3 prosenttia. Ajantakaiset vakausohjelmat ja selkeä, selkeä parantuminen rahoituspoliittisessa tilanteessa ei ole nähtävissä ennen vuotta 2011-2012 julkisen, raho, julkisen talouden rahoituksen äh, heikentäminen on nähtävissä vakausohjelmassa ja sen ajattamisessa, mutta suhteessa BKT tullaan saavuttamaan arviota 27 prosenttia vuonna 2012 verrattuna 66 prosenttiin vuonna 2007. Se merkitsee sitä siis 21 prosenttipistettä korkeampi kuin viisi vuotta aikaisemmin rahoituksellinen epätasapaino on siis huomattavaa laajapohtaista ja tulee todennäköisesti säilymään vielä jonkin aikaa. Heikentyminen rahoitusasemissa on ollut erittäin akuuttia erinäisissä euroalueen maissa. Irlanti, Kreikka, Espanja ovat kirjanneet kaksinkertaisia vajeasteita vuonna 2009. Suuret korjaukset Kreikan budjettivajeessa vuonna 2009 osoittivat, että oli todella vakavia epätasa, vakavaa epätasapainoa ja tästä seurasi voimakkaita reaktioita markkinoilla. Sen kun ilmoitettiin lisävakaustoimenpiteistä Kreikassa maaliskuussa 2010 EKP tervehti näitä vakuuttavana askelina kohti kunnianhimoista äh, budjet, kunnianhimoista budjettitavoitteiden saavuttamista vuoden 2010 aikana. Kaikki nämä toimenpiteet pitäisi panna toimeen ajoissa ja tehokkaasti. Kuitenkin huolimatta Kreikan hallituksen sitoutumisesta täysin panna toimeen ilmoitetut toimenpiteet vuoden 2010 aikana ja huolimatta lausumista, joita euroalueen hallituksen päämiehet antoivat 25. maaliskuuta ja euro ryhmä 11. huhtikuuta antoi. Rahoitusmarkkinoiden paineet ovat säilyneet ja äskettäin ovat intensiivistyneet. On olennaista, että taloudellinen ohjelma, jota tällä hetkellä valmistellaan Euroopan komissiossa, EKPssä, maailman valuutarahastossa yhdessä Kreikan viranomaisten kanssa määrittävät kattavat eh, rahoituspoliittiset toimenpiteet ja rakenneuudistukset, jotka tarttuvat perussyihin Kreikan talouden epätasapainossa ja rakenteellisiin heikkouksiin, jotta voidaan valmistaa, varmistaa kestävä julkinen rahoitustilanne ja parantaa maan kansainvälistä kilpailukykyä. Yleisesti ottaen on huolenaiheita, että epätasapainon säilyminen Euroopassa ja muuallakin voi viedä perustaa yleisön luottamukselta julkiseen talouteen ja merkitä myöskin riskejä talouskasvulle ja rahoitukselliselle vakaudelle. Valitsevissa olosuhteissa kasvu- ja vakaussopimus, joka pantiin voimaan, jotta voitaisiin turvata terveellinen, terve, taloudellinen tilanne on kohtaamassa suurimmat haasteet siinä jälkeen, kun se hyväksyttiin vuonna 1997. Joten nyt on olennaisen tärkeää, että kaikki euroalueen maat tiukasti noudattavat sopimuksen määräyksiä. Myönteisesti voidaan todeta, että on lupavaa, että vakausohjelmien pohjalta kaikki euroalueen maat, jotka ovat, joihin kohdistuu liikavaje, toimenpiteet ovat pyrkineet vähentämään vajettaan neuvoston ohjeiden mukaisesti, ja suunnitelmat näistä ohjelmista kohdistuvat siihen, että hallintaan hallituksen varojen käyttöä ja osoittaa sen, että se on tehokkain tapa, tämä osoittaa, että tehokkain tapa saavuttaa kestävä leikkaukset tasapainon saavuttamiseksi. Kuitenkin vakausomien puitteissa näitä ei ole näitä ohjelmia seuranneet kuitenkaan asianmukaiset toimenpiteet viime vuosina, ajattelen Horsia, ja, ja jos nyt vaikka vakautusvoimukset ovat perustuneet optimistisiin makrotaloudellisiin oletuksiin. Tässä yhteydessä haluaisin korostaa sitä, että EKP tervehtii sitä toim- lausuntoa, jonka Eurooppa-neuvosto antoi 25. maaliskuuta, jossa se ilmaisi sitoutuneensa siihen, että se vahvistaa ja täydentää olemassa olevaa institutionaalista puitetta, jotta voidaan vahvistaa budjettikuria ja taata rahoituksellinen kestävyys. Se talutin task force näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja pohtimaan kaikkia vaihtoehtoja, joilla voidaan vahvistaa oikeudellisia puitteita, on tärkeä askel eteenpäin. Ja ennen kaikkea se on olennainen ajatellen sitä, että kehitetään kiihkeitä kansallisille viranomaisille ajaa politiikkaa ennen kaikkea hyvinä aikoina, jotka tukevat kestävää julkista rahoitusta ja varmistavat sen, että talouden seuranta johtaa tehokkaisiin poliittisiin toimiin, jotka estävät budjettiriskejä ja tarttuvat rakenteellisiin ongelmiin niin, että voidaan edistää Euroopan talouksien kilpailukykyä. Rova puheenjohtaja, nyt haluaisin lopuksi eh, tarttua kysymyksiin, jotka koskevat eh, rahoitusasetusta ja eh, sen seurantaa. Ajattelen G20-johtajien hyväksymää asetussuunnitelmaa on saatu paljon aikaan työtä, jota on, joka on käynnissä, mutta se, meidän kuitenkaan pitäisi olla tyytyväisiä tähän vielä. On, ratkaisu on tärkeää, että sääntely uudistus edellyttää edelleen työntekoa, on paljon tehtävää jäljellä. On olennaisen tärkeää, että uudistukset tulevat johtamaan harmonisoituun globaaliin säätelypuitteeseen. Toisaalta on kiireellinen prioriteetti ja Baselin komitean esitykset, jotka liittyvät omavaraisuusvaatimuksiin ja likviditeettistandardeihin saadaan päätökseen vuoden 2010 aikana – ja kolmanneksi meidän pitää varmistaa se, että säädöspuite kattaa kaikki systeemin kannalta olennaiset rahoitusinstituutiot ja myöskin ne ongelmat, jotka niihin liittyvät, täysin tulevat huomioiduksi. Euroopan unionissa se, että vahvistetaan pääomavaatimusdirektiiviä, nämä vahvistukset pitäisi hyväksyä pikaisesti ja jotta saadaan aikaan tuloksia. Mitä tulee siihen, että saadaan aikaan uudet EUn rahoitukselliset valvontapuitteet, on tärkeää, että lainsäädäntöprosessi, joka koskee esityksiä, jotka komissio on tehnyt, saadaan päätökseen niin pikaisesti kuin mahdollista, ja että kaikki relevantit osapuolet pääsevät sopimukseen lakitekstistä niin, että Euroopan järjestelmä ja valitseva valvontaviranomainen tulevat toimimaan ensimmäinen tammikuuta 2011. Meidän ei pitäisi ottaa riskiä eh, sopivan hetken hukkaamisesta. EKP on saanut aikaan hyvää edistystä valmistellessaan sen turvaamista, että tulevat vuodet olemaan teho, jollain tulevat olemaan tekemään toimimaan tehokkaasti eh, ilman poikkeusta, ja haluan vakuuttaa teille, että tuki, jota EKT, EKP tulee antamaan ja tulevat yhteydet eivät tule vaikuttamaan EKPn tavoitteisiin ja siihen, miten EKP täyttää tehtävänsä, jotka selkeästi on määritetty sopimuksessa. EKPn päätavoite on ylläpitää hintavakautta ja rahapolitiikan tavoitteena on tämän tavoitteen saavuttaminen. EKP ja kansalliset keskuspankit ovat riippumattomia tehtävän toteuttamisessa, joka niille on sopimuksessa määritetty, joten ei voi olla mitään konfliktia EKPn rahoispolitiikan ja sen tavoitteiden välillä, jossa pyritään rah- säilyttämään hintavakaus ja niiden tehtävien toteuttamisessa, jotka pyrivät turvaamaan rahoituksellisen vakauden. EKPn suositukset eivät tule koskemaan sitä, miten EKP eh, e tulee toteuttamaan eh, rahapolitiikkaa tai, tai mitä, miten toteuttavat rahapolitiikkaa ne keskuspankit, jotka ovat euroalueen ulkopuolella. aikaan muutenkin tällainen ohjaaminen voi antaa tukea yhteyksille rahapolitiikkaan, jolla voidaan pyrkiä välttämään eh, systeemiriskejä ja vähentämään näitä riskejä, jos niitä nousee esille. Joten lopuksi haluaisin korostaa sitä, että ajantasainen ja johdonmukainen valvonta, uudistusten toimeenpano ja se, että luodaan uudet puitteet äh, makrotaloudelliselle valvonnalle, tulevat osaltaan vahvistamaan sitä, että voidaan tarttua systeemijärjestelmiin ja saada aikaan sen, että Euroopan rahoitusjärjestelmät tulevat kestäviksi. Ja EKPlle on annettu hyvin erityinen rooli siinä, miten se varustaa makrotason varovaisuutta EU:ssa. Kuitenkin edessämme on hyvin haaste, haastava tehtävä. Olen vakuuttunut siitä, että EKP yhteistyöstä kansallisten keskuspankkien kanssa ja kaikkien muiden eh, jäsenten kanssa tulee saavuttamaan nämä tavoitteet ja täyttämään haasteet. Rouva puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, minun esitykseni tänään ei teidän valiokunnassanne on viimeinen eh, tehtävässäni eh, varapuheenjohtajana. Haluaisin lämpimästi kiittää teitä eh, mielenkiintoisesta ja rikastuttavasta ajatustavardosta viimeisten vuosien, kuluneiden vuosien aikana olen aina pitänyt arvossa yhteistyötä ja hedelmällistä vuoropuhelua talous- ja raha-asioiden valiokunnan kanssa Euroopan parlamentissa. Joten kiitos paljon tarkkavaisuudestanne ja nyt olen käytessänne kysymyksiä varten. Thank you. Uh, thank you. Kiitos, herra Papadimos, näistä suosion osoituksista voitte päätellä, että suhde tämän valiokunnan ja teidän välillänne on kaikkien mielestä ollut hyvä. Ja tämä tietysti koskee myös keskuspankin puheenjohtaja ja muita varapuheenjohtajia. Nyt pyydän pyytämään nopeasti puheenvuoroja, jos haluatte käyttää puheenaikaa, sillä täällä on tällä hetkellä Clint ja kumppanit. Onko muita kiinnostuneita? Okay, well, I'll go first to Wolf Klintz. Ensimmäisenä Wolf Klintz. Hyvä varapuheenjohtaja, kiitoksia siitä, että tulitte tänne. Se, mistä viimeksi puhuitte, oli minulla tässä ensimmäisenä listallani. Me etsimme tässä vielä näitä tulkkauskanavia, hetkinen vain. Funktioniert's? Toimiiko nyt? Niin, hyvä varapuheenjohtaja. Se, mihin te lopetitte, oli minun kysymyslistallani ensimmäisenä. Minäkin haluan kiittää teitä sydämellisesti siitä työstä, jota olette tehnyt euroalueen ja yhteisvaluutan hyväksi. Olette aina puolustanut suoraselkäisesti euroa ja sen vakautta ja olette aina ollut valmis myös hyvin lyhyellä varoitusajalla tapaamaan parlamentin edustajia täällä ja Frankfurtissa. Siitä siis paljon kiitoksia. Ensimmäiseksi haluaisin ottaa esille Kreikan kriisin. Ei ole mahdotonta, että pelastuspaketti loppujen lopuksi yhdistetään sellaiseen, että osa velkojista luopuu velkavaateistaan Esimerkiksi Ranska ja Saksa ovat luotottaneet Kreikkaa kahden miljardin euron arvosta. Ja osa tästä velasta saatettaisiin antaa anteeksi, mikä sitten puolestaan voisi aiheuttaa pankeille vaikeuksia. Näettekö sellaisen mahdollisuuden, että tämä johtaisi toiseen pankkikriisiin? Tässä siis ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymys koskee omaa maatani Saksaa. Siellä on taloustieteilijöitä, jotka ovat sitä mieltä, että Kreikalta nyt odotettavat uudelleenjärjestelyt sisältävät sen riskin, että taantuma kääntyisi vakavaksi lamaksi. En sano, että tämä olisi minun mielipiteeni, mutta nämä taloustieteilijät ovat viitanneet Saksan valtakunnan kanslerin Jan Brüningin aikaiseen politiikkaan. Silloin tapahtui tällainen vastaava tapahtumakulku, joka johti sitten syvään lamaan. Olette kovasti ajaneet kasvu- ja vakaussopimuksen asiaa ja kysyn, että, että meillähän on nyt yhteinen rahapolitiikka, mutta ei yhteistä veropolitiikkaa. Ja Vakaus- ja kasvusopimus on osoittautunut riittämättömäksi välineeksi tässä ympäristössä. Siitä syystä, että sen sääntöjä on usein rikottu, mutta myös siitä syystä, että kilpailukyky, joka on hyvin tärkeä vakauden tekijä, ei ole tuossa sopimuksessa ollenkaan mukana. Esimerkiksi Kreikan talous oli jopa ylijäämäinen, mutta sitten esimerkiksi rakennusalan ja talous, talousalan toimijoiden toiminnan johdosta Kreikka on joutunut nykytilanteeseen. Haluaisin tietää mielipiteenne siitä, miten tämä ongelma voitaisiin jatkossa paremmin ratkaista. Taidan ottaa useamman kysymyksen kerrallaan, jos sopii, sillä muuten emme saa kaikkia kysymyksiä käytyä läpi. Anni, ole hyvä. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε γιατί... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset varapuheenjohtajalle tästä kattavasta esityksestä, jonka teitte. Minulla on pari täsmä kysymystä teille. Ensinnäkin nämä neuvottelut, jotka tällä viikolla ovat käynnissä EKPn ja IMFn Kreikan viranomaisten ja koko euroalueen edustajien kanssa – te puhuitte tästä sopimuksesta, jota nyt käynnistetään tukitoimien aloittamiseksi. Minä haluaisin tietää, mikä, on, mikä rooli on EKPllä näissä neuvotteluissa, ja haluaisin tietää, minkälaista konkreettista roolia hahmottelette EKPlle konkreettisissa tukitoimissa. Sitten toinen kysymys, kun ajatellaan budjettiongelmia, joita euroalueella on, johtopäätöksissä sanoitte, että on 13 maata EU, tai euroalueella, joilla on ongelmia. Puhuitte erityisesti Kreikasta ja puhuitte toimenpiteistä, joihin on jo ryhdytty Kreikan viranomaisten toimesta. Sanoitte, että ne ovat kunnianhimoisia ja tarpeellisia toimia, mutta kuitenkin huolimatta näistä toimista paineet markkinoilla ovat jatkuneet ja viime viikolla tämä on edelleen vahvistunut. Haluaisin tietää, mistä tämä paine, joka jatkuu edelleen markkinoilla, mistä se johtuu teidän mielestänne? Oletteko sitä mieltä, että se johtuu epäluulosta, luottamuksen puutteesta markkinoilla, niiden toimienkin, huolimatta niistä toimista, joista on jo kerrottu? Oletteko sitä mieltä, että tämä paine kohdistuu ainoastaan Kreikkaan vai oletteko sitä mieltä, että se kohdistuu yleensä euroalueeseen? Herra varapuheenjohtaja, onko mielestänne sellaisia keinoja, joita voisitte ajatella EKPn eri toimien joukossa koska pankkihan ei voi suoraan antaa jollekin maalle rahaa, mutta jonkin äh, tietyn toisen mekanismin, pankkimekanismin kautta tämä saattaisi olla mahdollista, mutta kärjistääkö se kriisiä entisestään? Kiitoksia. Ja sitten Philip. Um, niin, herra Papademus, kiitos esityksestä ja läsnäolostanne täällä. Vihreinä me kunnioitamme Euroopan keskuspankin riippumattomuutta. Mutta me haluaisimme nähdä saman tason riippumattomuutta myöskin poliitikkojen tasolta silloin, kun he päättävät, mikä on toimien suunta. Ja olen sanonut useampaan otteeseen tässä valiokunnassa, että aina kun EKP korostaa tarvetta fiskaalisen vakauttamiseen vain yhdellä tavalla, joka on pelkästään menoihin puuttuminen, se on poliittinen lausunto se on sitä, että todellakin asetutte oman valtuutuksenne ulkopuolelle, ylitätte sen, koska kysymys on poliittisesta lausumasta, jolla te puhutte siitä, miten voidaan tavoittaa, saavuttaa vakaa, terve rahoituksellinen tilanne, mutta miten me saavutamme sen lisäämällä tuloja vai vähentämällä menoja, se on asia, joka ei kuulu teille. Se on meidän asiamme. Me olemme tilivelvollisia omille valitsijoillemme julkisen talouden sektori ei ole mikään indikaattori talouden tehokkuudesta, tuon talouden tehokkuudesta, tällä vaan terveydenhuoltoa. Terveydenhuolto on pitkälti yksityisen sektorin kysymys. 16 prosenttia pekotesta käytetään sitä siihen, keskimäärin käytetään Euroopassa 12 prosenttia siihen, joten minä haluaisin, että EKPn, jos se haluaa säilyä riippumattomana, sen täytyy myöskin tunnustaa, että politiikan tekijät ovat riippumattomia päättäessään siitä, miten pyritään saavuttamaan tavoitteet. Uh, no nyt varmaan on mehukkaita kysymyksiä pureskeltavaksenne, joten jos vastaatte näihin ensin, niin otetaan sitten vielä neljä jäsenten kysymystä, joten jos voitte ottaa sen huomioon vastauksenne pituudessa. Niin. Jotkin näistä kysymyksistä ovat päällekkäisiäkin. Ensimmäinen asia, joka nousi esille, liittyy siihen, onko kriisi yhä laajenemassa. Ja tämä ottaa tiettyjä, tähän tulee tiettyjä riskejä mukaan. Ja johtaako tämä kenties pankkikriisin toiseen kierrokseen. Kokonaisuudessaan sanoisin, että me odota, että näin tulee tapahtumaan, vaikka on selvää, että tällä hetkellä pankkijärjestelmä euroalueella – ja yleisesti ottaen unionissa on sopeutumassa. Prosessi on jatkumassa, vaikkakin äh, voidaan sanoa, että tämä prosessi osittain on hidastumassa, eikä voida sulkea pois sitä, että tulevan vuoden aikana tuloksena äh, maltillisesta taloudellisesta toiminnasta pankkilainojen äh, painon menetykset tulevat lisääntymään – ja tämä johtaa kenties siihen, että tapahtuu käänteisvaikutuksia reaalitalouteen ja pankkisektoriin. Tota, mm, ajatellen koko rahoitusjärjestelmän vakautta, niin liittyvä epävarmuus vahvistaa epävarmuutta, joka kohdistuu kokonaisuudessaan pankkijärjestelmään, mutta kokonaisuudessaan olemme ulkona kriisistä – pankkijärjestelmässä ja odotettu talouden elpyminen, vaikkakin vaatimaton, auttaa luomaan perustaa myönteiselle kehitykselle. Tällä todettiin, jotkut ovat todenneet, että vakaus, rahoituksen vakausohjelma pyrkii toteutumaan niin, että hyvin nopeasti pyritään leikkaamaan budjettivajeita ja että tässä täytyy olla vakavia taloudellisia vaikutuksia. Sanoisin, että kokonaisuudessaan meidän ei automaattisesti pitäisi tehdä sitä johtopäätöstä, että vakauttaminen, ennen kaikkea joka kestää vuosia, että kokonaisuudessaan vaikuttaisi päinvastaisesti taloudelliseen kasvuun ja kehitykseen. Sanoisin, että tilanne on päinvastainen ja on tärkeää pitää erillään väliaikaiset lyhyen ajan vaikutukset, jotka voivat olla päinvastaisia, vai mitä tulee minua taloudelliseen toimintaan, kun niitä verrataan kuitenkin pitkän tähtäyksen myönteisiin vaikutuksiin, jotka kohdistuvat taloudelliseen toimintaan. Ja tämä on syy siihen, miksi vakauttaminen ja julkisten, julkisen varoituksen, rahoituksen kestävyys on perustavoite, koska jos tätä tavoitetta otetaan vakavasti, niin pitkällä tähtäyksellä vaikutus korkotasoon tulevat vaikuttamaan huomattavasti vakavammin yksityiseen talouteen. Joten se, että tavoitteena on terve, terve julkinen rahoitus ja kestävä rahoitus, sen tavoitteena on tukea talouden kasvua pitkällä tähtäyksellä. Ja sanoisin, että maissa, jotka ovat ryhtyneet huomattaviin sopeutuksiin lyhyellä aikavälillä, että nämä maat hyötyvät pitkällä tähtäyksellä tämän sopeuttamisen vaikutuksista, koska rahoituksen alhaisempi hinta ja resurssien vapautuminen, jotka olisivat käytettävissä julkisen talouden tueksi. Ja haluaisin myöskin lisätä tähän sen, että kun vakauttaminen etenee, silloin luottamuksen kasvu, jota on syntynyt, luottamuksen menetys, jota on tapahtunut, anteeksi, tulkki korjaa, se luottamuksen, luottamus tulee palaamaan ja vahvistumaan, ja vakaut, sopeutumiseen liittyy rakenteellisia uudistuksia, jotka helpottavat parantamaan talouden tuottavuutta ja vahvistamaan kansainvälistä kilpailukykyä, joka tulee olemaan lisäkanava, jota kautta taloudellinen toiminta saa tukea. Olisin yhtä mieltä siitä, että viime vuosien aikana talouden seuranta euroalueella ja Euroopan unionissa yleisemmin ei ole ollut riittävän äh, asianmukaista ennen kaikkea niin, että olisi pyritty edistämään äh, kuria rahoituskysymyksissä ennen kaikkea hyvinä aikoina, koska ne ovat juuri niitä aikoja, jolleen täytyy luoda puskureita, joilla voidaan tarttua ongelmiin, joita äh, taloudet kohtaavat taantuman aikana, mutta tällainen talouden seuranta ei ole ollut erityisen tehokasta ei ehkä niinkään seuraamisessa, koska seurantaa kyllä on tehty, mutta siinä, miten olisi arvioitu kasvavan kilpailukyvyn, kilpailun kasvavien erojen vaikutuksia, jotka ovat vaikuttaneet sekä maiden talouksiin, jotka kärsivät tästä vähenevästä kilpailukyvystä, mutta myöskin siinä, miten se on vaikuttanut euroalueen talouksien yhteenkuuluvuuteen kohesion kokonaisuudessaan. Me siis, nyt palasin alkukommentteihin, niin me siis odotamme toisaalta, että vakaus- ja vahvistuu ja institutionaaliset puitteet vahvistuvat, jotka vahvist, auttavat estämään sen, että tapahtuu tällaisen, estämään tällaisen epävakauden kasvua taloudellisesti, mutta samanaikaisesti tällainen talouden seuranta, sen tavoitteena täytyy olla se, että katsotaan läheisesti eri häviä kehityksiä kansainvälisessä kilpailukyvyssä, ja että voidaan saada aikaan toimenpiteitä, joilla voidaan vahvistaa tai palauttaa kilpailukykyä ja vahvistaa tehokkuutta ja kohesiota euroalueiden talouksien kesken. Ja tarkoituksena on tehdä nimenomaan ehdotuksia tähän suuntaan. No mitä nyt sitten tulee EKPn neuvotteluissa? EKP on yksi osapuolista Euroopan komission, mutta myöskin maailman valuutarahaston kanssa – ja me tulemme osaltamme olemaan mukana tämän ohjelmien valmistelussa yhdessä Kreikan viranomaisten kanssa. Ja tämä pitäisi saada valmiiksi ennen kuin mitään päätöstä tehdään siitä, että aktivoidaan rahoitukselliset tukimekanismit ja meidän oma panoksemme tulee erityisesti keskittymään kysymyksiin, jotka liittyvät sopeuttamiseen, joka on tämän ohjelman ytimessä, mutta palata myöskin aiempaan kysymykseen, joka liittyy uudistuksiin, siis kun uudistuksista, joilla pyritään vahvistamaan, edistämään Kreikan talouden kilpailukykyä. Ja ehkä yleisesti voisin todeta tässä, puheenjohtaja on ottanut tämän useampaan otteeseen, että on tärkeää euroalueen talouksissa, että kansallinen talouspolitiikka sekä rahapolitiikka, työmarkkinapolitiikka, rakenneuudistukset – suunnitellaan ja pannaan toimeen tavalla, joka on johdonmukainen suhteessa EKPn ja yhtenäisrahapolitiikan tavoitteelle, jolla pyritään pitämään inflaatio alle 2 prosentin tasolla. Tämä on perustavanlaatuinen benchmark sille, miten suunnitellaan ja pannaan toimeen kansallista talouspolitiikkaa, koska ei voida lähteä liikkeelle siitä pitkällä tähtäyksellä, että inflaatioaste kansallisella voisi jatkuvasti poiketa huomattavasti kahden prosentin inflaatioasteesta. Ja tämä voisi olla tällainen suuntamerkki, joka ohjaisi politiikkaa äh, sekä rahapolitiikan puolella että työmarkkinoilla. EKPn puuttuminen käytännössä liittyy siihen, että EKP voi toimia tällaisena agenttina, joka käynnistää rahoituksia, mutta ei voi osallistua kuitenkaan rahoitukseen sinänsä. Siellä ei ole sinne mitään roolia. Aha, meillä on täällä kuulemma aikakriisi. No niin, sitten vielä markkinapaineet on erinäisiä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet markkinoiden reaktioihin, mutta perustavanlaatuinen on ollut kestävyyden puuttuminen rahoituksessa äh, Kreikassa ja se, että maa ei ole pystynyt uudelleen rahoittamaan äh, luottojaan lyhyellä tähtäyksellä. On myöskin muita epävarmuuksia ja tekijöitä, joilla on oma roolinsa, mutta on tärkeää katsoa eteenpäin ja katsoa, miten ohjelma, jota on valmisteltu, saadaan täyteen, täysin vietyä lävitse menestyksekkäästi. Ja kommentti, joka esitettiin siitä, että EKP usein korostaa sitä, että pitäisi vähentää menoja, jotta voidaan leikata vajetta. Haluaisin sitä pari kommenttia. Ensinnäkin olen yhtä mieltä siitä, että julkisen sektorin koko ei välttämättä ole indikaattori julkisen sektorin tehokkuudelle, mutta usein kuitenkin on niin. Jos me katsomme kokemuksia joita on saatu eri maista vuosien saatossa, vaikka olisikin yhtä mieltä siitä, että välttämättä näin ei ole. Ja on esimerkkejä maista, jotka ovat pystyneet yhdistämään melko suuren julkisen sektorin tehokkuuteen. On kuitenkin monia muita tapauksia, joissa meillä on hyvin, hyvin huonoja kokemuksia. Ja kommentti ei kuitenkaan nyt olisi poliittinen. Ja, ja mitä minä sanoin, sanoin tämä myöskin alkukommenttisen, sanoin, että kohdistumalla keskittymällä menopuoleen on tärkeää tehdä niin, koska kokemus osoittaa, että se on tehokkain tapa niiden todisteiden pohjalta, joita meillä on, että voidaan saavuttaa kestävämpää leikkaus, kestävämpää tasapainoa rahoituksen puolella. Ja totta kai vastuu on talousviranomaisilla – mutta me viittaamme siis kokemukseen, jonka kautta me saaneet tällaisia tuloksia. En minä nyt tulkitse sitä, te voitte ehkä tulkita tämän poliittisen kommentiksi, mutta se on vain kommentti, joka liittyy siihen, mitä historia on osoittanut. Uh, Kuten tavallista, meillä on tässä nyt ongelma, sillä me kysymme kysymyksiä, joihin EKPllä ei ole vastausta. Nyt meillä on kuusi kysymyksen esittäjä vielä ja otan nämä kaikki kuusi kysymystä. Ja teoriassahan meillä nyt on nelisen minuuttia jäljellä. Ja pelkään, että joudumme jatkamaan tätä hieman pidempään, sillä pystymme aloittamaan vasta 15 yli 9, koska täällä ei ollut tarpeeksi väkeä ensin paikalla. Mutta ensimmäisenä nyt Niklas Schuntis. Ja käynnistän tuon kellon myös. Proedre. Rouva puheenjohtaja, herra Papademus, olen iloinen nähdessäni teidät täällä. Haluan kiittää teitä siitä, että olette tullut paikalle ja kiitokset tästä kattavasta esityksestä, jonka annoitte. Haluaisin tehdä joitakin huomioita ja kysymyksiä. Kysymyksiä, jotka liittyvät tietenkin Kreikkaan, mutta tehän ette anna niitä kysymyksiä tai vastauksia kreikkalaisena, vaan nimenomaan EKPn varapuheenjohtajana – Minkälaisia tuntemuksia teissä on herättänyt se, että IMF on nyt osallistunut toimiin euroalueella? Miten se on nähty EKPssä? Oletteko pitänyt, tai varmaankin nämä ovat olleet tarpeellisia toimia, mutta ole, minkälaisia johtopäätöksiä niistä voidaan tehdä? Mitä EKP ajattelee tästä? Ajatteleeko se, että tämä on nyt jotenkin dramaattisempaa Kreikan kohdalla ja miten sitten muiden maiden kohdalla, esimerkiksi Portugalin kohdalla asia, olisi, asia voitaisiin hoitaa? Jos IMF asettaa uusia sääntöjä, koska se on sitä mieltä, että budjetin ö, tervehdyttämisohjelma ei ole riittävä, niin mikä, mitä silloin olisi EKPn kanta? Sven, Kiitoksia. Ja kollegat, minun on nyt pakko pyytää, että puhutte lyhyesti. Muuten ette saa vastauksia ja ei ole reilu, että vieraallamme on sitten kolmisen minuuttia aikaa vastata parinkymmenen kysymykseen. Sven, ole hyvä. No, aivan lyhyeksi, lyhyesti, kun tutustuin tähän vuosikertomukseen, niin haluan korostaa sitä, että sisäisen epätasapainon ja jäsenvaltioiden välisten erojen kysymystä ei käsitellä mielestäni riittävästi. Julkista taloutta ajatellen vuosikertomus on ihan hyvä, mutta sitten muissa kysymyksissä ei niinkään onnistunut ja se on liian heikko. Sen jälkeen kun, kun vierailimme EKPssä, meidän täytyy todeta myöskin, että Olemme huolissamme siitä, miten suhtaudutte työntekijöiden järjestäytymiseen ja ammattiyhdistystoimintaan ja teidän pitäisi tähän asiaan kiinnittää omassa talossanne huomiota. Tässä kaikki. Madam Kiitos puheenjohtaja ja kiitos herra Papadimus. Minä haluan esittää pikaisen kysymyksen siitä, mitä ovat avainopit, joita voidaan oppia Kreikan kriisistä. Jos ajattelen tätä teidän vuosikertomustanne, kun monet komentaattorit puhuvat siitä, että Portugali myös on huolehdittavassa tilanteessa. Sivulla 128 puhutte Portugalista siinä, että siinä on korkea riski, ajatellen julkisen talouden kestävyyttä ja keskipitkän tasin riski Belgiassa, Saksa, ja niin edelleen. Minä olisin huolissani siitä, että jos me emme opi läksyjä siitä, mitä Kreikan kriisissä tapahtui, en oikein ymmärrä, mitä voisi tapahtua tulevaisuudessa. Ja lopuksi, kuten san, sanoitte, kuka tulee teidän tilallenne tulevaisuudessa? Well, this committee has approved the replacement. No, tämä valiokuntahan on hyväksynyt jo seuraajanimityksen Victor Confencio tulee olemaan Papadimoksen seuraaja. Sitten Udo Bulman. Herra Papadimos, sosiaalien ja, sosialistien ja demokraattien ryhmän nimissä haluan kiittää teitä siitä viestintäyhteydestä, joka viime vuosina teillä ja tämän, teidän ja tämän talon välillä on ollut. Nyt olemme hankalassa tilanteessa Kreikkaa ja muut kohtaavat suuria vaikeuksia ja komissio katsoi, että tarvitaan erillinen mekanismi tätä varten. Komissaari Rehn on esittänyt eurooppalaista järjestelmää, mekanismia, joka takaa sen, että pystytään jatkossa vastaavissa tilanteissa toimimaan paremmin. Kysyisin, mikä teidän mielipiteenne tästä Reenin ehdotuksesta on ja koska tämä nyt on viimeinen kerta, kun näissä merkeissä tapaamme. Toivoisin, että esittäisitte myöskin henkilökohtaisia näkemyksiä, ne niin ettekä pitäytyisi pelkästään pankin virallisessa kannassa. Seuraavat kaksi. Werner, Langen ja Annika Duuri. No, Langen ei haluakaan käyttää puheenvuoroa, joten Annika, ole hyvä. Haluaisin tehdä kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, että Englanti Niin, ensimmäinen kysymykseni liittyy tähän valvontauudistukseen ja sen voimaantuloon. Tekin puhutte siitä, miten kiireellinen se on, ja minä olen yhtä mieltä siitä, että olisi hyvä, jos järjestelmä olisi voimassa ensimmäistä tammikuuta. Euroopan parlamentissa yhä enemmän puhutaan tällaisesta eurooppalaisesta yleiseurooppalaisesta ratkaisusta, ottaen erityisesti huomioon rajan ylittävät toiminta ja pankit, jotka toimivat yli rajan, ja näitä varten tarvitsisin tällaista eurooppalaista valvontaa. Ja Kofinissa on puhuttu siitä, että edelleenkin olisi tällainen inkaan kansall, ennenkin kansallinen valvonta, johon liittyisi tiettyjä kansainvälisiä ratkaisuja, joten parlamentti, neuvosto ja komissio olisivat tässä hiukan kunnianhimoisempi ja, ja pyytäisin teidän mielipidettänne asiasta. Toinen kysymys olisi hiukan lyhyempi. Euroopan keskuspankkijärjestelmässä tämä johtokunta olisi tärkeää, jos mukana olisivat myöskin euro, Euroopan vyöhykkeen ulkopuoliset jäsenvaltiot. Mitä ajattelette tästä asiasta? Right, if you would try to answer those questions. Jos vastaatte näihin kysymyksiin niin nopeasti kuin mahdollista, niin olemme kiitollisia. With regard to the niin, ajatellen eh, kansainvälisen valuuttarahaston toimintaa, kansainvälinen valuuttarahasto tulee aina antamaan teknistä asiantuntemusta ja tukea. On tehty päätös, että siinä tapauksessa, että rahoitustukimekanismi aktivoidaan euroalueen maat ja kansainvälinen valtarahasto toimivat samanaikaisesti, ja meissä tämä on toimiva ratkaisu. Tärkeää on, että ohjelma, jota on valmisteltu, kuten totesin aikaisemmin, on konkreettinen, ajallisella myöskin ajantasainen ja tarttuu Kreikan kriisin ydinsyihin eikä tule olemaan vaikeuksia löytää yhteistä kantaa, mahdollisia eri mielipiteitä, erilaisia mielipiteitä, niitä voidaan pyrkiä ratkaisemaan neuvotteluissa tehokkaasti ja että asiassa päästään sopimukseen. Uskon, että kaikki instituutiot, jotka ovat osallisia mukana Kreikan hallitus, niillä on samat tavoitteet. Uskon, että meidän kertomuksemme korostaa riittävästi sisäistä tasapainoa – euroalueen talouksissa, mutta myöskin ajatellen eri esityksiä, kuulemistilaisuuksia ja muita, on tärkeää, että seurataan läheisesti epävakautta ja kilpailukyvyn kehitys tapahtuvat erot ovat olleet tärkeä asia, johon olemme jatkuvasti kiinnittäneet huomiota. Ja haluaisin sanoa ammattiliitoista vielä, että viimeisten vuosien aikana ammattiyhdistysten asema EKPssä on vahvistunut, kuten tiedätte, olemme tunnustaneet ensimmäistä kertaa aivan äskettäin niiden aseman. Avainläksyt Kreikan kriisistä on opittu, ja ne on opittu ennen kaikkea Kreikassa, jossa sekä viranomaiset että suuri yleisö täysin ymmärtävät, että on tarpeen saavut kestävän terveen rahoituspoliittisen aseman saavuttaminen ja että pitää tehdä uudistuksia talouden saattamiseksi tehokkaammaksi. On muita maita, joissa nähdään samantyyppisiä ohjelmia, ongelmia, joissakin on työtä tehtävänä enemmän rahoitus, rahapolitiikan alueella, mutta muissa täytyy pyrkiä edistämään kilpailukykyä. Ja äskeisimmät kokemukset ja tapahtumat ovat kuten jotkut meidät ovat sanoneet, eräänlainen herätys, joka on laukaissut sopeuttamispolitiikkaa, jolla pyritään sekä vahvistamaan uskottavuutta että samaan aikaan terve rahoituspoliittinen tilanne. Voisi sanoa, että tämä on tällainen myönteinen sivuvaikutus Kreikan kriisistä muihin talouksiin, jotka ovat kohtaamassa samantyyppisiä ongelmia. Tämä eurooppalainen fasiliteetti, josta puhuitte, on suuri, haastava hanke, koska moni asia riippuu siitä, miten se tullaan määrittämään. Henkilökohtainen näkemykseni ja pankkinäkemys on, että se, mitä pitäisi tehdä keskipitkällä aikavälillä, on vahvistaa olemassa olevaa institutionaalista puitetta ja myöskin täydentää kasvu- ja ja, ja valjentamalla valvo, laintaa valvontaa ja tätä kautta voidaan välttää kriisejä ja meidän pitäisi silläkin pyrkiä korostaa ehkäisemistä ja korostaa mekanismeja, jotka voivat auttaa kriisiin puuttumiseen silloin, kun sellainen syntyy. Se, että otetaan käyttöön tietty mekanismi, edellyttää hyvin huolellista harkintaa, koska se pitää olla johdonmukainen, se pitää olla sopimuksen määräysten mukainen. Ennen kaikkea sellaisten pitäisi olla niin, että ei ole mitään veloista lunastamismenetelmää. Ja tähän pitäisi miettiä kysymykset, jotka liittyvät riski, riskien ottamiseen samanaikaisesti. Pitäisi olla tehokas järjestelmä, joka toisaalta auttaa kriisiin puuttumiseen, mutta samaan aikaan – edistää sopeuttamista, joka osaltaan estää kriisin toistumisen tulevaisuudessa. Ja viimeinen kysymys, joka esitettiin, joka liittyy tällaiseen valvontauudistukseen, niin me pidämme arvossa sitä kantaa, joka Euroopan parlamentissa tässä valiokunnassa on otettu näissä asioissa, mutta uskomme tässä vaiheessa, että komission ehdotukset, jotka liittyvät ennen kaikkea makrovarovaisuuteen ovat hyvin riittäviä tässä vaiheessa. Totta kai tämä valvonta tulee edelleenkin jäämään kansallisten viranomaisten vastuulle, mutta uudistus of uh, coordination and cooperation. Makrotason kentällä tulee edelleenkin säilymään, mutta täytyy myöskin pyrkiä puuttumaan siihen, miten hallinnoidaan mahdollisia tulevaisuuden riskejä. Niin jo ajan. Well, well, thank you very much. Um, uh, we, we... Kiitos kovasti. Kiitoksia siitä, että pystytte olemaan täällä koko sen ajan, mikä oli varattu. Ja nyt meidän valitettavasti täytyy siirtyä eteenpäin äänestyksiin. Koska nyt olette viimeistä kertaa täällä vieraanamme, niin haluan kiittää teitä ponnisteluista ne vuosien mittaan tällä alalla ja siitä, että olette pyrkinyt oikein hyvin vastaamaan kysymyksiin tästä lyhyestä ajasta huolimatta. Kiitoksia. Kiitoksia, oli mukava olla täällä valiokunnassanne. Okay, colleagues, we'll move on to the votes in just a minute. No niin, kohta puolin siirrytään äänestyksiin. Annan pari minuuttia teille aikaa järjestellä äänestysluetteloita ja sen sellaista. Ja tietenkin myös sen takia, että voin saatella vieraamme pois. My colleagues, I hope you've all got voting cards in... toivottavasti teillä on nämä äänestyskortit mukana siltä varalta, että tulee tiukkoja äänestyksiä. Right, with the hammer. Okay. the way. Okay, members. Um. Arvon jäsenet, yritetäänpä päästä käyntiin äänestysten kanssa. Meillä tuskin on mitään kovin kinkkisiä kysymyksiä esillä. Ja nyt sitten täällä on tehty järjestelyjä valojen ja muiden suhteen, koska tuo alkuosa kokouksesta lähetettiin internettiin, sen takia nuo kaihtimet olivat siis alhaalla ja nyt ne on nostettu, että voimme olla täällä luonnon valossa. Ja nyt siis kohtaan 10 esityslistalla moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetus. Ja tietojeni mukaan tästä voidaan äänestää kaikista kohdista yhdellä kertaa. Ja äänestämme siis koko alkuperäisestä tekstistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kokonaisuudessaan. Ja sitten äänestetään tekstistä näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää. Selvästi hyväksytty. Sitten kohta 11. moottoriajoneuvoalan asetus päätöslauselma-asetuksen päätöslauselmaesityksen hyväksyminen. Tässä on kompromisseja. Toivottavasti tämä ei ole liian hankala. Ensinnäkin tarkistus yksi SD-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joten siirrymme kompromissiin A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten alkuperäisen tekstin kohta kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljä. SD-ryhmä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi C Ei vaan. Kohta kuusi alkuperäistä tekstistä. Siis kohta seitsemän. Siitä on äänestettävä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavana kompromissi. Ei vaan Nämä taustavärit ovat vähän hämääviä. 6b EPPltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt lopultakin siihen kompromissiin C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme kompromissin E, osa A puolesta. Siis kompromissi E, osa A puolesta. Vastaan. Tarkistetaanpa koneellisesti. Avataan äänestys. Äänestys on käynnissä. Oletteko äänestäneet? Luling. Onko muilla vaikeuksia äänestyskortin kanssa kuin Lulingilla? No niin, avataanpa äänestys uudelleen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Jos on ongelmia, niin kokeilkaa vierekkäiseltä paikalta. Nyt äänestys päättyy. Ja mikä nyt on oikein ongelma? Jaha, meillä on liikaa SD-ryhmän äänestäneitä jäseniä. Ei meitä voi olla edes tarpeeksi. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja koska tämä hylättiin, niin siirrytään kompromissiin E osa B. Puolesta Kukaan ei äänestä. Nyt pitää taas nostaa niitä käsiä eikä vain laskea koordinaattoreita. Vastaan. Tyhjää. Eiköhän se ole hyväksytty. Haluatteko todella tarkistaa? Kompromissi E, osa C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 7D David puolesta EPPn tarkistus. Ehkäpä haluaisitte äänestää puolesta. Jean-Paul, voisitko katsoa, että ryhmäsi äänestäisi? 7. David puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi F, osa A puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi F, osa B puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus kahdeksan Guelta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H osa A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H osa B puolesta. Ja tämä on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Uskoisin, että hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Kompromissi H, osa B, ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta. Toinen osa puolesta. Siis se toinen ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Uskoisin, että hyväksytty samalla enemmistöllä kuin äskeinen. Sitten kolmas, ensimmäinen osa. Tarkistetaan kyllä, jos haluatte. Eli nyt äänestetään tästä toisesta ensimmäisestä osasta. Äänestys on käynnissä. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty selvästi. Ja sitten kolmannesta osasta puolesta, siis kolmas ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Uskoisin, että myös hyväksytty, mutta tarkistetaan varmuuden vuoksi. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy ja hyväksytty. Minähän kehityn tässä arvioinnissa. Sitten kompromissi I puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten kohta 9 C puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 9 D puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi J puolesta. Niin osa A vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi J osa B. Ei vaan. Osa B raukeaa. Kohta 12 SD-ryhmästä seuraavana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 13 puolesta vastaan Nyt ollaan siis kohdassa 13 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten johdanto-osa, kaikki tarkistukset yhdessä, yhdellä kertaa puolesta vastaan tyhjää, kaikki hyväksytty. Sitten on uusi Johdanto-osan kappale A EPPltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosa A alkuperäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Uusi kohta C puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Alkuperäinen C raukeaa, sitten D puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdanto E puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. F puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. G puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Uusi johdantosakappale H puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantonsa K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Uusi johdantosan kappale L EPPltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tuossa LSD-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen L-kohta siis raukea uusi LA-kohta EPPltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. LB ECRltä puolesta vastaan Tarkistetaanpa tämä. Johdantoosan kappale LB, uusi ECR-ryhmältä. Hiukan hämmentävä tilanne, mutta ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosa M GUE-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. M SD-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Uusi kohta MA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onko nyt äänestetty kaikesta? Hyvä. Joten nyt äänestetään tekstistä näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut jollekulle. Onnittelut sihteeristölle, joka on paiskinut kovasti töitä. Ja sitten äänestetään kohdasta 12 esityslistalla. minun pitää nyt tästä lukea. Seuraava seikka. Äänestystä mahdollisesti siirretään tästä aiheesta täysistunnossa, sillä puheenjohtajakokous päätti 22. huhtikuuta, että tulevista toimista julkisessa taloudessa ja työllisyydessä – päätetään suunniteltua myöhemmin. Ja tämän puheenjohtajakokouksen päätöksen takia näemme, että parlamentilla että neuvosto ei anna parlamentille tarpeeksi reagointiaikaa. Asia on erityisen tärkeä työllisyysasioiden valiokunnan kannalta, sillä siellä täytyy käsitellä parlamentin mielipidettä, mutta se koskee myös meitä. Myöhemmin tänään puhuisimme sitten koordinaattoreiden kanssa siitä, miten tässä asiassa etenemme, eli järjestämmekö ensi viikolla vai tehdäänkö se vasta sen jälkeen, kun Reen on antanut seuraavan tiedonannon tästä asiasta. Nyt siis käsittelemme pelkästään suullista kysymystä. Asia ei ole siis hävinnyt esityslistalta, mutta puheenjohtajakokouksen päätös vaikuttaa siihen miten me nyt toimimme. Tästä huolimatta voimme kuitenkin tehdä omia päätöksiämme valiokuntatasolla. Nyt sisäänestykseen. Kohta yksi, alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kysymys yksi, SD-ryhmän jättämä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kysymys kaksi. Myös SD-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kysymys kolme. Alkuperäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kysymys neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kysymys viisi. Alden muokkaama puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Oliko siinä kaikki? Loput siis raukeavat. Ja nyt äänestetään tekstistä muutettuna puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kiitoksia. Okay, the next, the next item on the agenda. Seuraava kohta esityslistalla on mielipiteiden vaihdon jatkaminen valvontapaketista. Aiemmat kokemukset osoittav- ovat osoittaneet, että meillä on hyvin paljon puhujia tästä aiheesta – en ole varma, onko meillä aikaa siihen, että kaikki saisivat puheenvuoron ja että voitaisiin käyttää kaksi, käydä läpi kaksi kierrosta kaikista mietinnöistä. Pyytäisin kaikkia puhumaan lyhyesti. Jos voisimme aloittaa siitä, että jokainen esittelijä kertoisi lyhyesti omasta mietinnöstään siitä, mitä neuvotteluissa on tapahtunut, mitä kompromissi tarkistuksille kuuluu. Teoriassa pyrimme Ovatko kaikki esittelijät täällä nyt paikalla? Olemme kymmenen minuuttia edessä aikataulusta ja Haluaisin, että käytämme tämän ajan tehokkaasti hyväksemme ja että aloittaisimme jo nyt. Ajathan ovat vain viitteellisiä, sen pitäisi olla kaikille selvää. Ensin annan puheenvuoron Euroopan pankkiviranomaista käsittelevälle esittelijälle. Mitä lyhyemmin pystyt puhumaan, sitä paremmat mahdollisuudet on siihen, että saat toisenkin puheenvuoron. Minä voin olla lyhyt ja täsmällinen puheenvuorossani. Ensinnäkin huomiona, kun tarkastelemme tällaista yhteistä työtä parlamentissa, niin tämä on todella yhteistyötä enemmän kuin moni muu. Me olemme nyt menossa kohti tuntemattomia polkuja ja nyt me tarvitsemme tähän valvontapakettiin hyvin monia uusia aineksia. Haluan kiittää kaikkia esittelijöitä, varjoesittelijöitä ja muiden, muiden kolle, muita kollegoita heidän arvokkaista mielipiteistään. Olemme saaneet tähän paljon ö, hyviä aineksia heiltä. Toisena seikkana haluan sanoa, että tämä on jatkuvaa työtä, joka jatkuu edelleen. Meillä on vielä tänään toinen kokous, jossa yritämme profiloida eri näkökulmia ja vielä hioa tätä asiapaperia ennen äh, äänestystä, äänestystä valiokunnassa ja sen jälkeen äänestystä täysistunnossa. Nyt on kyse siitä, että pyritään parlamentin vahvaan kannanottoon neuvoston edessä tilannehan on hyvin hankala tällä hetkellä. Ratkaisun löytyminen on vaikeaa. Kun ajatellaan näitä tarkistuksia, joita olemme saaneet, olen laatinut tällaisen konsolidoivan tekstin, joka kokoaa nämä eri ainekset mukaan. Tämä on siis nyt kuitenkin väliaikainen teksti, haluan sitä korostaa vielä. Ja haluan antaa kaikille edustajille, kaikille jäsenille tarpeeksi aikaa vielä tarkastella näitä tarkistuksia. Vuodesta 2000 lähtien on yritetty koota tähän asiakirjaan niitä pyrkimyksiä, joita on ollut sen, suuntaiseksi, sen, suuntaise, sen, sen suuntaan, että voisimme paremmin valmistautua mahdollisiin kriiseihin. Nyt poliittiset tärkeimmät ryhmät ovat antaneet sen kannan, että neuvoston esitys ei ole riittävän kunnianhimoinen tavoitteissaan. Nythän on kyse sisämarkkina-asioista ja on tärkeää erottaa nämä eri valvontaelimet ja tasot ja, täyt, ja niiden kautta täytyy pyrkiä ö, välttämään ö, tulevia kriisejä ja sitä, että mahdollisten kriisien sattuessa kulut, jo, makset, maksettavat kulut kaatuvat veronmaksajien niskaan. Nyt puhutaan siitä, että on kyse julkisista arvoista ja halutaan korostaa finanssilaitosten vakavaraisuutta, asettaa sille lisää vaatimuksia ja vedota siihen, että läpinäkyvyys on asia, jota täytyy edelleen vahvistaa. Sitten kun ajatellaan näitä komission ja neuvoston alkuperäisiä tekstiä ja niihin liittyviä erimielisyyksiä, niin komission teksti puhui teknisistä seikoista. Englanniksi ottamatta huomioon sitä, mitä Lissabonin sopimus toi, mitä uutta Lissabonin sopimus toi mukaan parlamentin osuudesta. Kun ajatellaan näitä sääntöjen kehittämistä, on selvää, että perussopimuksessa oli maininta tähän suuntaan. Sitten toinen seikka, joka liittyy näihin sääntöihin. Ensinnäkin suhteellisuusperiaate ja suhteellisuusperiaatteen tämän tiedon puuttuminen on seikka, johon pitää kiinnittää huomiota – Nythän meillä on enemmän valtaa Euroopan parlamentissa ja meidän täytyy saada tietoa kaikista niistä ehdotuksista, joita tehdään. Ja meillä on myös oikeus äh, esittää tarkistuksia, osoittaa äh, esittää huomioita ja, ja nyt äh, haluamme korostaa sitä, että komission täytyy muistaa tämä muuttunut tilanne. Ja kun ajatellaan äh, niitä, jotka ovat äh, e, äh, päätöksenteossa mukana pankkikysymyksissä, on otettava huomioon kaikki eri intressiryhmät. Nyt keskitymme näihin suuntaviivoihin ja tämä muotoilu, joka on tullut esille monissa ehdotuksissa. Siinä on kolme pilaria. Ensinnäkin nämä tieto niistä säännöistä, jotka on hyväksytty ja mitkä ähm, laitokset ovat täyttäneet nämä säännöt. Ja lisäksi pitää ilmoittaa, jos näitä sääntöjä ei ole noudatettu. Ja lisäksi myös kertoa toimenpiteistä, joihin ryhdytään silloin, kun on jätetty, ähm, kun joitakin sääntöjä ei ole noudatettu. ja esimerkiksi tapauksessa, tapauksessa, jos jokin laitos ei noudata näitä sääntöjä, niin silloin ö, tämä tieto pitää ö, antaa. Ja lisäksi pääoman vaatimuksiin ö, ko, kohdistuu ö, voimakkaampia vaatimuksia. Nämä päätökset ovat sellaisia, joilla on suora vaikutus ja ne vaikuttavat niiden laitosten toimintaan, jotka toimivat rajojen yli. Nyt me haluamme korostaa valvontaa jotka, valvontaa niiden elinten kautta, joilla on eurooppalainen ulottuvuus valvontatoimessaan. Taren mietinnössä on puhuttu seikoista, joissa on epäsäännöllisyyksiä ja niissä tarvitaan muutosta. Valvonta oikeus pitää antaa sellaiselle elimelle, joka pystyy vaikuttamaan myös tämän yrityksen tytäryhtiöiden toimintaan. Esimerkiksi ö, kansalliset pankit saattavat toimia tällä tavalla. Tämä päätös ei ole kuitenkaan yhteensopiva sisämarkkinoiden kanssa. Siitä lähtien, kun minä olen laatinut tämän mietinnön, on tapahtunut monia asioita. Lisäksi on tehty tällainen väliaikainen mietintö siitä, miten tällaisessa kriisissä pitäisi menetellä. Tämä valmistui pari päivää sitten ja nyt on viitattu siihen, mikä olisi rahoitusosuus niille äh, sektoreille, joita kriisi on koskettanut. Sitten tämä 2020 strategiaan. Sitä käsittelevä mietintö puhuu erityisistä kategorioista sellaisessa mm, tilanteessa, joka on poikkeuksellinen. Lehdistöt ja TV ovat keskustelleet näistä kysymyksistä. Ja miten sitten käsittelemme aihetta? Ensinnäkin, kun ajatellaan tätä alkuperäistä mietintöä, jossa on mukana neljä esittelijä, me puhumme eurooppalaisesta valvonnasta. Jotta voimme pitää kiinni tästä tehokkuudesta, haluamme välttää byrokratiaa ja toimimme hyvin selkeästi siinä, että eurooppalainen elin, valvontaelin voi harjoittaa tätä valvontatointaan ainoastaan eurooppalaisessa ulottuvuudessa. Kansallinen valvonta on toinen taso. Näissä kriteereissä ei ole mitään heterogeenisyyttä. Sitten kun ajatellaan näitä tekstejä, liberaaliryhmät, liberaaliryhmä nimenomaan Silvia, Sylvie Goulard on myös äh, antanut oman panoksensa mietinnön muodossa. Riskien esitteleminen on yksi tärkeä osa tekstiä. Lisäksi esitetään tällaista tarkistuslauseketta ja kuuden kuukauden määräaikaa, jotta voidaan täydentää tätä kokonaiskuvaa. Mutta tässä vaiheessahan emme tiedä vielä, miten tämä kysymys tulee päättymään on kyse siitä, että pankki viran omaisille annetaan mahdollisuus harjoittaa valvontaa, oli kyse sitten likviditeettikysymyksistä tai muista, ja pyritään välttämään sitä, että syntyisi tällainen moraali kato on, ollaan perustamassa kaksi, kahta rahastoa, joka, ja ne liittyvät toisaalta tallennusten tasoon ja sitten taas myös instituutiotasoon. Irlannin esimerkki on sellainen, että tallennu, talletukset taataan eri rahastosta. Ja kun ajatellaan näitä dashboard-kriteereitä, joiden avulla pyritään analysoimaan kutakin tilannetta. Se teksti, joka, jonka edustaja Skinner on laatinut ja edustaja Lulling on myös ollut työssä mukana, siellä heidän tekstissään puhutaan tällaisesta määräenemmistöstä, säätelysäännöistä, tapauksessa, joissa päätöksillä on budjettivaikutusta. Meillä on ollut useita muutoks, äh, muutoksia äh, tekstissä. Edustajat ovat antaneet tai tehneet tarkistuksia. Puhutaan tällaisesta valvojasta sen jälkeen, kun on käytetty tällaista avointa resurssia. Ja kun jokin yritys joutuu konkurssiin, niin silloin tämä valvoja elin tekee asianomaisen työn budjettivaikutuksista vielä. Ensinnäkin haluamme, että on tällainen taloudellinen arviointi siitä, mitkä ovat budjettivaikutukset. Lisäksi pankkiviranomaisen legitimiteetti on myös otettu huomioon Päätökset tehdään, tehdään yksinkertaisella enemmistöllä ja on, siis tarvitaan määräenemmistöä. Katsotaan myös, mikä valtio on pyytänyt tätä toimenpidettä. Kuten jo aikaisemmin sanoin, olen, olen tehnyt tämän mietinnön konsolidoidun version ja ottanut huomioon siinä eri kompromissitarpeet ja siihen esitetyt tarkistukset. Uskon, että neuvotteluja joudutaan vielä käymään. Ne alkavat vielä tänään meidän toisessa kokouksessamme. Ja sitten meillä on äänestys. Voi olla, että valiokunnassa ja täysistunnossa voimme vielä saavuttaa hyväksynnän, kun muutamme tiettyjä seikkoja, mutta pyydän, että tässä vaiheessa pidämme kiinni siitä, että meillä on todellakin luja kanta parlamentissa ja aina kun neuvotteluita käydään, haluamme toimia mahdollisimman avoimesti ja päästä sellaiseen johtopäätökseen, jota tekin tarkistusten myötä ehdotatte. Sihteeristö on tehnyt myös ahkerasti työtä ja uskon, että yhteistyön myötä voimme katsoa, mitkä ovat ne tarkistukset, joista pidämme kiinni, mitä voimme hyväksyä. Ja jos ne eivät ole ristiriidassa tämän mietinnön yleislinjan ja yleishengen kanssa. Uskon, että voimme hyväksyä ne. Haluan muistuttaa, että komission jäsen Barnier esitti Ecofinissä tämän aiheen liittyen pelastussuunnitelmaan ja me olemme antaneet vastauksen omalla työllämme. Toivon, että aikataulu tulee pitämään ja saamme aikaan sellaisen tekstin, jota tarvitsemme Kiitokset kaikille panoksestanne. Olen sitä mieltä, että tämä mietintö on äärimmäisen tärkeä tässä, tässä hankalassa tilanteessa, jota Euroopassa eletään. Turn, so, um, Nyt sitten esittelijät. Muut esittelijät saavat puheenvuoron Sven markkinavalvontaviranomaisesta. Yritän puhua hieman lyhyemmin kuin kollega Margajo. Hänhän jo totesi, että esittelijöiden välinen yhteistyö on ollut hyvää, samoin yhteistyö sihteeristön ja varjoesittelijöiden kanssa. Täytyy kuitenkin sanoa, että metodologisessa mielessä tämä on erittäin haastavaa. Meillä on siis kolme mietintöä, jotka ovat hyvin lähellä toisiaan Niissä ei välttämättä ole mitään merkittäviä eroja, eikä niissä voikaan olla, sillä muuten emme ole johdonmukaisia. Samalla kuitenkin nämä raportit, mietinnöt on yhdistettävä EJRK, järjestelmäriskikomitean, ja on hankala järjestää ihan käytännössä tätä työtä, sopia kokouspäivistä, jotka sopivat kaikille ja usein käy niin, että tapaamiset eivät, riitä mihin, eivät johda mihinkään, koska kaikki eivät ole paikalla. Tietysti minä, joka käsittelen tätä ESMA-järjestelmää, minun on tärkeää tietää, mitä EBAN tai EIOPAN esittelijät ajattelevat. Siksi pitää käsitellä näitä yksityiskohtia kaikkien kanssa, mutta informaation vaihto näiden keskeisten esittelijöiden välillä on todella haastavaa. Tässä keskustelussa toivoisinkin, että käsiteltäisiin sitä, mitä muutoksia halutaan komission ehdotukseen. Ja olettehan tehneetkin tarkistuksia. Jos kuitenkin olette eri mieltä muiden tekemistä tarkistuksista tai esittelijöiden tarkistuksista, niin se ei ole kovin selkeästi näkyvissä ja tämä johtaa siihen, että koko prosessi on aika sekaava. Pyytäisin, että tässä keskustelussa sanoisitte selkeästi, missä näette hankaluuksia, mielipideeroja tässä koko prosessissa. Toivon, että otatte esille myös sellaisia asioita, joista ette välttämättä tee tarkistuksia, mutta joiden avulla kenties voitaisiin päästä johonkin äänestystulokseen. Normaalissa prosessissa kaikki varjoesittelijät hän tapaavat ja puhuvat näistä asioista, mutta tässä se ei ole mahdollista. Haluaisin kehottaa kollegoja puhumaan nyt avoimesti näistä hankaluuksista, jotta pääsemme asiassa eteenpäin. Olen tietysti myös aina käytettävissä suoraan keskustelun kaikkien kanssa, vaikka ette olisikaan varjoesittelijöitä, joten ollaan avoimia tässä asiassa. Sitten tarkistuksiin. Suurin osa tarkistuksista liittyy siis Esmaan ja käyn nyt läpi nämä keskeiset asiat. Toimialan laajuudesta on hyvin yhteneväinen käsitys. Samoin siitä, että toimintaedellytykset olisivat kaikilla samanlaiset. Näistä asioista ollaan siis yhtä mieltä. Sitten oli näistä sidosryhmistä ja niiden koostumuksesta tarkistuksia. Mielestäni niissä ei ole suuria eroavaisuuksia mielipiteissä turvalausekkeesta puhuttiinkin jo aikaisemmin, en nyt toista siis sitä asiaa. Sitten tekniset standardit, artikla 7, siitä oli paljon tarkistuksia, mutta näissäkään ei mielestäni ole kovin suuria eroavaisuuksia. Sitten suorat toimivaltuudet, artikla 8, artiklat 8-11, niissä on jonkin verran eroavaisuuksia, mutta näyttäisi siltä, että suurin osa kannattaa vahvempia suoria toimivalmuuksia. Sitten hätätilanteet, Niissä ei ole aivan selvää se, kuka voisi julistaa hätätilan. Tästä on erimielisyyttä. Itse kannastan sitä, että EJRK julistaisi hätätilan, mutta sitten taas oikeudellisista syistä ehkä komission ehdotus olisi selkeämpi. Sitten suora valvonta. Tästäkin on eri näkökulmia. Tästäkin kuulimme edellisessä puheenvuorossa, joten en toista sitä. Sitten epäsuora valvonta clearing laitoksissa. Minä kannatan sitä, että ESMA valvoo suoraan tämän tyyppisiä laitoksia. Sitten on myös keskusteltu siitä mahdollisuudesta, että joitakin transaktioita kiellettäisiin – Mielestäni olemme nyt sellaisessa tilanteessa, että Esmalla pitäisi olla tällainen toimivalta. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että niitä olisi pakko käyttää, mutta se mahdollisuus pitäisi tietyissä olosuhteissa olla olemassa. Ja lopuksi sitten vetoomus, lautakunta, kysymys. Itse olen sitä mieltä, että että vetoomus vetoomuselimen legimiteetti on mielestäni hiukan epäselvä. Olen hiukan epäileväinen sen suhteen, että onko tämä asianmukainen tapa lähestyä vetoomuskysymystä. Enkä ole varma, onko se demokraattisesti oikeutettu ehdotus. Kiitoksia ja nyt odotan kommenttejanne. Kiitos. Peter Skinner ei ole paikalla, joten edustaja Bulman puhunee hänen puolestaan. Kiitos puheenjohtaja. Totta. Minä tulen jakamaan kommenttini kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa puhun eh, siitä, mitä esittelijä on mieltä asiasta ja toiseksi toisessa osassa esitän lyhyitä kommentteja koordinaattorina. ST-ryhmän koordinaattorina. Kokonaisuudessaan tästä menettelystä ja siitä, missä olemme, siitä tulee siis sitten puhumaan. Niin, Peter Skinner vastaa vakuutusosasta. Hän kiittää laajasta mielenkiinnosta. Hänellä on tänään valitettavasti tärkeää tehtävä ja hän on siksi estynyt olemaan täällä ja hän on omassa lausunnossaan ottanut eri tehtäväalueet, jotka säädöksessä ovat esillä, ensinnäkin ne tehtävät, jotka ja kapasiteetti, joka ja tälle viranomaiselle on tarkoitus antaa. Hän puhuu artikloista 6-20. Se, mitä hän tukee, on uusi määrittely, johon me olemme ryhtymässä, ja että laajennetaan eurooppalaista rahoitusvalvontajärjestelmää. Hän tukee myös sitä, että tähän lisäksi tulee valvontaviranomainen, joka käsittelee vakuutuksia, ja kysymys on silloin tehtävän siirrosta kansallisilta viranomaisilta, ja näitä tuetaan tarvittaessa, esimerkiksi stressitestaus ja sen laajentaminen ja yhteinen metodologia ja sen työstäminen. Hän tukee myös sitä, että selkeytetään eri vaikutusalueita ja toimivallan äh, jakamista e, e, Japan osalta ja sen e, sektoraalisia tehtäviä. Mitä hän ei tue tällä hetkellä on todettavissa se, että ei jopa heikennetään siinä mielessä, kun neuvosto on suunnitelmassa ja neuvoston tekstissä suunnitellaan toisaalta. Hän kuitenkin varoittaa painokkaasti siitä, että ei jopa se voima lisättäisiin yli sen, mitä hän omasta mielestään näkee oikeudellisesti tai käytännöllisesti mahdollisena. Hän on myös hyvin varovainen tekstin kielellisessä muokkaamisessa. Lainaan hänen omaa arviotaan englanniksi, koska tämä sana ei saksaksi olisi asiakas. Hän varoittaa siitä, että käytetään kieltä, joka rajoittaa, ei jopa joustavuutta. Hän toisaalta sitten tarttuu asianosaisiin artiklassa 22. Hän tukee sitä, että luodaan kaksi erilaista asianosaisryhmää, ei jopa sisällä. Toisaalta vakuutusten, toisaalta eläkejärjestelmien osalta – ja hän haluaisi myöskin painokkaasti puhua sen puolesta, että olisi hyvä tasapaino näiden ryhmien välillä ja että asianosaisryhmät voisivat myöskin enemmistö- tai vähemmäistö kertomuksissa tuoda julkikantaansa. Mitä hän ei tue on se, että asianosaisten alaedustava puoli heikkenisi liikaa. Sitten suojalauseke artikla 23. Eh, hän tukee sitä, että jäsenvaltiot toteuttavat, eh, että niiden on pakko toteuttaa vaikutusarviointi ja että myös ei jopa ja sen toimien vaikutus, eh, mitä tulee ennen rahoitukselliseen vastuuteen selvitetään. Mitä hän ei tue on, että jos neuvosto yrittää suojalausekkeessa äh, tapa tehdä sitä, että pyrkisit laajentamaan sen esteeksi järkevälle politiikalle. Siinä, miten ei jopa itse organisoi työnsä, artikla 25, 38, äh, puheenjohtajan äh, roolia hän tukee. Tuossa on luettelo, jossa puhutaan myöskin valvontaneuvostosta. neuvostosta hän tukee myös sitä, että otetaan käyttöön enemmistöpäätökset kaikissa tärkeissä kysymyksissä. Tässä valvontaneuvostossa, mutta hän ei tue sitä, tämä on ainakin kanta, jonka hän minulle välittänyt, että sitä, että luotaisiin oma ö, asiantuntijapaneeli, koska hän näkee siinä tällaista byrokraattista laajentumista. Eurooppalainen eh, 39.43 artiklaa koskeva Euroopan rahoitusvalvonta. Järjestelmä hänellä on vaikeuksia tämän yhteisen konsultatiivisen eh, komitean toimipaikassa. Frankfurtin sijasta hän ehdottaa Brysseliä. Muut aiheet artikloista 44 eteenpäin hän on sitä mieltä, että on selkeytettävä ja nostettava syopsin roolia sanon kun ei jopa luodaan. Ja hän on pitkälti sitä mieltä, että siellä missä on järkevää, että kolmansien maiden edustajat voisivat olla myös osallisina. Yhteenvetäen esittelijä on sitä mieltä, että ei jopalle pitää antaa voimakas rakenne. Hän kuitenkin varoittaa siitä, että me, niin kuin hän näkisi asian järkevänä, että kohdissa, jotka liittyvät välittömään valvontaan ja siihen, onko niitä tiettyjä tuotteita tai palveluita pitäisi kieltää, että tässä lainat ei pitäisi laajentaa liikaa päätöksentekoprosesseja. Tämä koskee ennen kaikkea rahastoa, josta on puhuttu. Tästä on tästä mieltä, että kollega Ferreran mietinnössä olisi mahdollista ehkä tehdä tässä lisäesityksiä tai odottaa komissiolta lisäehdotuksia. Mutta kokonaisuudessaan se kanta, jota hän tällä hetkellä, siinä vaiheessa kun hän asiakirjan on saanut valmiiksi, hän on esittänyt tämä kantansa tässä asiakirjassa ja tukee niitä. Niin sitten minä siltä osin, mitä minä haluaisin sanoa oman ryhmäni koordinaattorina, sosiaalisten ja demokraattien ryhmän koordinaattorina, haluaisin sanoa, että tämä valiokunta aivan oikeutetusti on ryhtynyt hyvin kunnianhimoiseen hankkeeseen. Valiokunta haluaa, että Euroopan unionin kansalaiset saavat vastauksen äärimmäisen vaikeassa tilanteessa, joka on syntynyt rahoituskriisin kautta. Ja rouva puheenjohtaja, minä haluaisin korostaa sitä, että minun nähdäkseni kaikki osalliset esittelijät ja varjoistajat ovat toimineet hyvin vastuullisesti. Tämä ei ole helppoa, koska meillä on hyvin erilaisia näkemyksiä sekä ryhmien sisällä, samoin kuin ryhmien välillä. Ja on luonnollista, eikä voi toisin ollakaan, että ne kannat, joita me edustamme, joita me kaikki edustamme, tämä ei ole mikään kommentti, joka Peter Skinner olisi nyt esittänyt, eikä tavallaan kommentti, joka olisi hänen suuntaansa, vaan kaikkien suuntaan, jotka ovat olleet tekemässä työtä näiden asioiden parissa. Näistä kaikista, tässä kaikista työstä on nähtävissä, että sille on leimallista se kokemus, jota on saatu rahoitusalalta omasta maasta, joten kaikki työ, mitä täällä on, tehtävä, täällä on tehty, on erittäin kunniakasta ja ansaitsee julkista huomiota ja on tärkeää saada se rauhallisesti päätökseen, koska se on kansalaisten etujen mukaista. Minusta työ on hyvissä hoivissa, mutta haluaisin loppuvaiheesta nyt sanoa vielä yhden asian. Me olimme niitä loppuvaiheessa eh, siltä osin, mitä tapahtuu valmistelemaan työhön, tai tulee valmistelemaan työhön täällä valikunnassa. Meidän pitäisi nyt osoittaa, että keskitymme asiaan vahvasti, jotta saamme kannat lähemmäksi toisiaan, jotta saamme mahdollisimman laajan eh, yksimielisyyden valiokunnassa, voimme määrittää sen ja että mahdollisesti voisimme ottaa huomiota erityispiirteisiin, joita on eri alojen, sektorien välillä. Kollega Skinner viittaa siihen, että jotkin asiat vakuutusalan kannalta ovat eri näköisiä kuin pankkien kannalta, silloin ehkä syytä keskustella siitä vielä kerran. Olen kuitenkin myös sitä mieltä, että tässä loppuvaiheessa emme enää voi muuta tehdäkään, emmekä saakkaan, kuin eh, ryhmiemme poliittiset sihteeristöt, eh, että ne poliittiset sihteeristöt otetaan mukaan näihin loppuneuvotteluihin asianmukaisesti, koska muuten eh, hyvinkään työstettyjä töitä ei saada asianmukaisesti keskusteluksi valiokunnissamme, eikä päästä yksi, eikä ryhmissämme, eikä päästä enää hyvään yksimielisyyteen ryhmien sisälläkään. Kysymys on viime kädessä kommunikaatiosta, eikä siitä, miten hyvää työ on ollut. Olen varma siitä, että tulemme keskustelemaan tästä vielä koordinaattorien kokouksessa, rouva puheenjohtaja. Jos siis syntyy sellainen tilanne, että joudumme valitsemaan sen osalta, haluammeko saada aikaan hyvän tuotteen vai tehdä nopeaa työtä, minä olen hyvän tuotteen puolesta. Jos se vaatii enemmän aikaa, jos osoittautuu, että tarvitaan enemmän aikaa, emmekä äänestä neljäs päivä, vaan jonakin toisena päivänä, olen avoin uusille ehdotuksille, koska minun hierarkiassani tär- hyvä tuote on tärkeää, tärkeämpää kuin aikataulu. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten siirrymme Silvi Kullaarin mietintöön. Ole hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Voin puhua nopeasti ja lyhyesti, koska en halua toistaa sitä, mitä on jo sanottu. Me olemme tehneet yhteistyötä. Haluamme tehdä työtä nopeasti, mutta ilman, että riskeeraamme työn laatua. Kiitokset kaikille, jotka ovat jättäneet tarkistuksia. Ne ovat hyvin konstruktiivisia. Meillä oli äskettäin varjoesittelijäkokous ja me olemme saaneet aikaan hyvää yhteistyötä. Yhteisymmärrys ei ole enää kaukana. Meillä on kuitenkin kaksi avointa kysymystä, jotka liittyvät näihin keskuspankkien rooliin siitä, minkälaista tämä suuri avautuminen tulee olemaan. Läpinäkyvyys, on vielä asia, jossa liittyy liittyy, joka, johon liittyy se, että miten julkaistaan näitä tietoja, onko joidenkin tietojen julkaiseminen pankille riski. Kiitokset kaikille niille, jotka ovat antaneet meille ajatuksia ja huomautuksia näihin kohtiin. Sitten tämä linkitys muihin mietintöihin. No, me olemme edelleen tässä keskellä työtä, emme ole vielä päässeet työssämme loppuun, kuten Jose Manuelkin sanoi. Me, kun ajatellaan näitä kriteereitä, joiden perusteella saatetaan puuttua tiettyjen instituutioiden toimintaan, Täm, nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat tiettyjä kansallisten viranomaisten kysymyksiä, se ei ole pelkästään poliittinen kysymys. Minä sanoinkin jo Rova Ferreiralle siitä, että puhunkin hänelle siitä, että minulla on epäilys siitä, miten määritetään tiettyjen laitosten tai instituutioiden kohdalla tämä, minkä luonteista toimintaa tarvitaan silloin, kun kriisi on käsillä, kun olemme kuulleet eri asiantuntijoita sekä pankki, vakuutus, markkina-aloilta, on hieman erimielisyyttä siitä, mitkä ovat nämä riskikriteerit, ei välttämättä kokoon liittyvät kysymykset. Sitten tällainen ö, ö, laillinen tai reilu kilpailu, sekin on asia, joka saattaa sisältää joitakin riskejä, koska voi syntyä vääristymiä markkinoilla joidenkin laitosten osalta. Eli nämä ovat mielestäni ne keskeisimmät asiat mietinnössä. Olemme myös käsitelleet niitä yhdessä Rouva Ferreiran kanssa. Minulla ei ole mitään suuria totuuksia teille esitettävänä, esitettävänä mutta me olemme käyneet keskusteluja merkittävien asiantuntijoiden kanssa komissiolla on vielä oma kantansa. Eli tällainen järjestelmällinen käsite on seikka, jossa meidän täytyy vielä miettiä myös tätä kestoa ja katsoa, että me ryhdy sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattaisivat olla kontraproduktiivisia. Thank you. Uh, Ramon, do you... Kiitoksia. Ramon, haluatko sanoa jotakin? Spend only 30 seconds. Tämä on lyhyt äh, raportti. Hän voin vain todeta, että olen saanut 12 tarkistusta, jotka ovat äh, helppoja liittää tekstiin, joten en usko, että tulee mitään ongelmia. Kiitos. Ja nyt on ehkä syytä käyttää aika sitten keskustelemaan näistä suurista mietinnöistä. Kiitoksia. Sitten Antolin Omnibus ykkösestä. Sí, gracias, eh, presidenta. <clears throat> Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tähän on jätetty 114 tarkistusta. Haluan kiittää kaikkia jäseniä näistä tarkistuksista. Ja viime viikolla Minulla ei ollut, minulla oli tilaisuus, ei, minulla ei ollut tilaisuutta olla kokouksessa, jossa olisimme voineet käsitellä näitä tarkistuksia, mutta minä olen ö, tarkastellut niitä tarkistuksia ja aion esittää niihin vielä jotakin kompromissiesityksiä. Meillä on 28 kompromissia, jotka sisällyttävät useita tarkistuksia näihin, näiden sisälle. 18 tarkistuksen osalta minulla on tiettyjä varauksia, muita voin kyllä puoltaa. Haluan, että tämä mietintö olisi johdonmukainen et, ja ettei sen rakennetta heikennettäisi. Nyt arvopaperimarkkinoiden suuntaviivoihin on esitetty kaikkein erite, eniten tarkistuksia. Lisäksi on myös jätetty tarkistuksia, jotka liittyvät pääomavaatimuksiin ja vakavaraisuusvaatimukseen. Ja kun näitä ehdotuksia valmistellaan, niin haluaisin ensinnäkin tuoda esille sen, että haluan pitää kiinni tämän Omnibus 1 johdonmukaisesta luonteesta, koherentista luonteesta, ja meidän täytyy pitää kiinni tämän valvontapaketin rakenteesta. Sitten ne ehdotukset, jotka pyrkivät vahvistamaan Euroopan parlamentin valtaa näissä menettelyissä, on näitä ehdotuksia esittelijä puoltaa. Lisäksi halutaan päivittää tätä sopimusta Lissabonin sopimuksen valossa ja tällaisia standardikysymysten, kysymyksiä käsitteleviä mietintöjä ö, on ehdotettu ja olen ni, niillekin antamassa puoltavan kannan ja koko ajan taustalla täytyy ottaa huomioon Lissabonin sopimus. Meidän täytyy näissäkin standardikysymyksissä keskittyä tiettyihin kategorisiin kysymyksiin ja pyrkiä kompromisseihin, jottei synny sellaisia vaiku- sellaista vaikutelmaa, että on osa näistä standardeista, jotka ovat teknisiä ja jotka laitetaan syrjään. Kolmantena kaikki tämä päivityskysymykset. Sinissäkin haluan pitää kiinni johdonmukaisuudesta. On myös määräaikakysymyksiä tiettyjen hankkeiden tai ehdotusten jättämiselle on oltava määräajat ja se on hyvä ehdotus. Sitten joitakin tarkistuksia, jotka liittyvät hyvin arkaluonteisiin aiheis, arkaluontoisiin aiheisiin, kuten tällaisten suuntaviivojen rakentaminen ja normeihin, sääntöihin, jotka liittyvät transaktioihin. Niissäkin on määräaika 2014 ja meillä on tietyt tarvittavat menettelytavat, jotta voimme mennä tässäkin kysymyksessä eteenpäin Euroopan tasolla. Lisäksi aivan lopuksi voin sanoa, että kaikki nämä tarkistukset ovat erittäin tervetulleita, ne ovat tärkeitä. Ja sitten on joitakin kriteereitä sellaisissa tilanteissa, joissa, on y, useita tarkistuksia ja syntyy tiettyjä konflikteja, niin katson tehokkuusnäkökulmaa ja sitä, että mm, mietinnöstä tulee johdonmukainen, silloin minun täytyy pyrkiä poistamaan nämä konfliktia aiheuttavat tarkistukset. Huomiseksi olen kutsunut paikalle tietyt tarkistusten esittäjät kokoukseen. Ja kuten Mar- Garcia Margallo sanoi, ja sosialistiryhmän koordinaattori sanoi, ja kuten muutkin ovat sanoneet, tämän todellakin yhteistyötä ja toivon, että voimme päästä yksimielisyyteen tästä valvontapaketin osasta. Thank you very much. Um, I... Kiitoksia. Haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti ei. Odottelemme vielä omaa pakettiasi. Vaikka nyt hiukan jäätkin tässä on epäreilulla tavalla. Otan puheenvuorot siinä järjestyksessä, kuin niitä on pyydetty. Ja Toivon, että voimme nyt kuulla muiden mielipiteitä. Antoni, haluaisitko sanoa jotakin vielä? Haluaisin tietää vain, että missä vaiheessa minun täytyy käyttää puheenvuoro tästä ABE-kysymyksestä. Are... Selvä. Varjoesittelijöinä toimivat? Voisitteko kertoa siitä? Sillä kaiken kaikkiaan on noin 27 jäsentä, joita tämä koskee, ja meidän täytyy saada nimet oikein sitten. Ja haluaisin ottaa varjoesittelijät ensimmäiseksi. Luultavasti kaikki eivät kuitenkaan ehdi käyttää puheenvuoroa, ja ensimmäisenä ottaisi sitten Lulingin. Sinähän varjostat jotakin näistä aiheista. Rouva puheenjohtaja, minä olen tässä varjoesittelijänä Gularin mietinnön kohdalla. Haluaisin tehdä muutaman pienen huomautuksen, mutta haluaisin, ja haluaisin myös sanoa muutaman asian Garcia Margajon mietinnöstä. Viime viikolla annettiin tällainen e- eurooppalaisten pankkien auktoriteettia koskeva määräys. Ja haluaisinkin tietää, milloin saamme sellaisen elimen, joka on puolueeton ja olisi kansalli- se olisi kansallisten viranomaisten yläpuolella. Ja jo, se voisi olla tällainen välittävä, sovitteleva elin ja että se olisi puolueeton. Minusta se, mitä täällä on esitetty, on hieman outoa. Minä olen itse jättänyt tarkistuksen liittyen tähän äänestykseen ja Puollan yksinkertaista enemmistöä. Minusta tämä määrä enemmistö äänestys johtaisi tiettyjen keskustelujen politisointiin, kun niiden pitäisi säilyä teknisinä luonteeltaan. Minä toivon, että muut olisivat tällä samalla linjalla. Sitten tähän Gulaarin mietintöön, jossa olen varjoesittelijä. Minun täytyy sanoa, että ryhmässäni eilen tarkastelimme ensimmäistä kertaa näitä Rova Gulaarin kompromissiesityksiä, jotka saimme viime viikolla. Keskustelimme niistä kyllä myös Strasbourgissa. Ja periaatteelliselta tasolta voin sanoa, että ryhmäni puoltaa sitä kantaa, että EKPllä pitää olla todella merkittävä tehtävä tässä EJK, EJRKn toiminnassa. Se on myös yhteen sopiva de la Rosien raportin kanssa, kun puhutaan tästä makrotason vakauden valvonnasta ja myös mikrotason vakauden valvonnasta. Ja mehän olemme keskustelleet tästä jo valiokunnassa ja pyrimme pienin muutoksin vaikuttamaan siihen, että pääsisimme tähän tilanteeseen, mutta todellakin EKPn roolin korostaminen on tärkeä asia. Totta kai on muitakin asiantuntijoita ja muita tahoja, joita voidaan kuulla, mutta nyt meidän täytyy miettiä, mihin saakka, missä on se raja, johon voidaan mennä. Ja kun ajatellaan pankkiirien asemaa. Ei voida ajatella, että he olisivat tässä jotenkin vähemmistönä. Kun täällä kuuntelen kollegoita, niin minusta emme ole kovin kauankana siitä tilanteesta, jossa päätösvalta siirtyy. Mutta meidän täytyy taistelussamme paikoista pitää mielessämme myös se, että ää, meillä on mahdollisuus korostaa EKPn roolia niin, että se ei ole kilpailemassa vira- jonkun toisen viranomaisen kanssa, vaan että sen vaikutusvalta ja määräysvalta on kiistaton. Rova Goulart on tässä vaiheessa ollut jonkinlaisen keskilinjan kannattaja, mutta EKPn rooli, roolia on heikennetty, jos verrataan tilannetta, joka oli alkuperäisessä tekstissä. Tässä sosialistiryhmä ja vihreät ovat jotenkin saaneet äänensä kuuluviin. Jos ajatellaan vaikka EKPn johtokuntaa, ja näitä tehtäviä, jotka olisivat EKPn ja EJRKn välillä. Jos ajatellaan sitä, että varapuheenjohtajan tehtävä annetaan jollekin eurooppalaiselle eurooppalaisen pankin johtohenkilölle, niin tehtävien hoidossa syntyy ongelmia, koska kansallisen valvoja, suhteessa kansalliseen valvojaan EKPn edustaja olisi vähemmistössä. Ja tietyissä tilanteissa hänen edustajuutensa olisi hyvin kyseenalainen. Eli ehdotankin, että tulisi kaksi edustajaa EKPstä, toinen euroalueelle ja toinen ei-euroa käyttävälle, käyttävälle EU-alueelle. Ja tällä tavalla voitaisiin päästä tasapainoon. Ja sillä tarkoitan, että voidaan avata väylä keskusteluille, eikä pidä ryhtyä mielestäni muuttamaan sitä alkuperäistä ehdotusta, joka oli alkuperäisessä tekstissä. Rouva puheenjohtaja, minä jätän joitakin kompromissitarkistuksia Rouva Gulaarille ja minä haluan tehdä työtä konstruktiivisesti ja yksimielisesti ja uskon, että ryhmäni on riittävän suuri, jotta saamme painoarvoa sille, että näitä ehdotuksia kannatetaan. I will, um... Kiitoksia. Luen nyt seuraavat puhujat, niin tiedätte milloin puhutte. The ongoing with shadows I've got. Ja nämä ovat puheenvuoron pyytämisjärjestyksessä. Berber, uh, Sanchez Presedo again, uh, Zalba Bidigan uh, and Sven Giegold, and then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 pitkälti olemme yhtä mieltä siitä, mitä Garcia Marca jo sanoi. Nämä ehdotukset ovat ensimmäinen todellinen vastaus, jonka parlamentti voi antaa kri- rahoitusmarkkinoiden kriisiin. Meidän täytyy organisoida valvonta Euroopan tasolla. Meidän täytyy pyrkiä kulkemaan eri tietä. Meidän täytyy pitää kiinni uudistuksen tavoitteista ja katsoa siitä, että kansalaiset ymmärtävät, mitä olemme tekemässä, jotka ovat kärsimään tässä kriisissä. Me emme voi antaa myöten täällä parlamentissa, mutta tehdä mitään myödytyksiä eh, ja hyväksyä vain se, mitä neuvosto esittää. Meidän täytyy pyrkiä päästä kunnianhimoiseen tavoitteeseen ja meidän täytyy katsoa, että uudet viranomaiset eivät saisi uutta toimivaltaa, jotta saataisiin ylikansallista valvontaa, se ei ole mahdollista. Meidän täytyy pyrkiä, meidän täytyy voida puuttua asioihin, meidän täytyy saada päätöksentekovaltuutus asianmukaiselle tasolle ja neuvoston täytyy sitten, sillä voisi olla mahdollisuus kenties jopa estää joitakin päätöksiä. Tätä ei voi hyväksyä, se olisi karhun palvelus Euroopalle, tämä täytyy sanoa selvästi. Meidän täytyisi pyrkiä saavuttamaan kompromisseja, mutta emme saa pettää uudistuksen perustavoitetta. Artiklasta 10 sanoisin, että pitäisi työstää kompromissi, joka noudattaisi kunnianhimoisia tavoitteita. Tähän lisätty myöskin muuta, nimittäin se, että neuvostolle annetaan mahdollisuus todeta, ollaanko hätätilanteessa vai ei. Tämä päätöstä ja kuitenkaan ei pitäisi jättää neuvostolle, vaan elimelle, jossa on mukana asiantuntijoita. Siksi haluaisin ottaa tässä kannan, joka on Gigoldilla, joka haluaisi sijoittaa tähän tällaisen eh, teknisen elimen. Tällä eurooppalaisella valtioneuvossa pitää olla myöskin aloiteoikeus, jotta se voi mahdolliset ristiriidat kansallisten viranomaisten välillä ratkaista. Siis se olisi tällainen sovittelija, kuten kollega Lulling sanoi. Me tarvitsemme aktiivista roolia ajan valvontaviranomaisessa Suojalauseke täytyy määritellä hyvin, koska muuten se toimisi viranomaista vastaan. Olen tehnyt tästä tarkistuksen. Hallitusten täytyy tehdä vaikutusarviointi, jos voidaan nähdä, että viranomaisten ratkaisu olevalla vaikutuksia kansallisiin budjetteihin. Ja meidän täytyy pyrkiä saamaan aikaan siis lisää vakautta tälle sektorille, mutta muuten me tarvitsemme kriisirahastoa, joka pankkien täytyy rahoittaa ex ante. Tällaista rahastoa tarvitaan, se on neutraali, se antaisi vakuutta, vakautta markkinoille ja myöskin merkitsi sitä, että pankit osaisivat rahoituskriisin kustannusten maksamiseen ja haluaisin sanoa, että tämä viranomainen pitää sijoittaa yhteen kaupunkiin. Meillä ei pidä olla eri toimipaikkoja, koska sitä aiheutuu vain lisäkustannuksia kansalaisille. Tässä meidän pitäisi pyrkiä toimimaan johtonmukaisesti niin, että kansalaisetkin voisivat sen ymmärtää. Very much. Kiitoksia sitten Vicky. Um, thank you. Let, let me go back. Kiitoksia. Palaisin tähän aivan alkuun Valvontarakenteenhan pitäisi tukea vakautta ja avoimuutta Euroopan rahoitusalalla. Yhteiset säännöstöt, parempi rajat ylittävä yhteistyö, valvontakollegiot, jotka varmistavat, että eurooppalaista lainsäädäntöä noudatetaan ja että pystymme toimimaan rajat ylittävissä hätätilanteissa sekä veronmaksajien etujen puolustaminen. Nämä ovat hyviä tavoitteita ja tiedän, että Tämän tulivuoren takia meiltä meni yksi viikko suun, mutta kuitenkin meidän täytyy pyrkiä kohti tasapainoisia ratkaisuja. Tiedän, että koordinaattorit ja esittelijät ovat tehty, tehneet paljon työtä, mutta meille muille, jotka emme ole varjoesittelijöitä, emmekä esittelijöitä ja kuulumme ryhmään, jossa sellaisia ei ole, niin menettely ei ole ollut tippaakaan avoin ja tilanne on aika kaoottinen suoraan sanottuna. Olen pyrkinyt tekemään tarkistuksia ja olen saanut nyt uuden luonnoksen tästä mietinnöstä ja siinä on sitten mukana tarkistuksia, joista ei ole vielä keskusteltu ja niin poispäin. Meidänhän pitäisi mukaan äänestää tästä ensi viikolla ja osa tarkistuksista ei ole ollut edes kaikkien nähtävillä, ja siksi meidän pitäisi nyt hengittää syvään ja varmistaa, että toimimme todellakin avoimesti tässä asiassa. Tässä valiokunnassa ja muissa valiokunnissa on ollut erittäin hyvä suhde esittelijöiden ja varjoesittelijöiden välillä, ja toivon, että näidenkin asiakirjojen kanssa päästään vielä tuohon tilanteeseen. Tähän yhteen liittyy paljon oikeudellisia kysymyksiä. Osa esittelijöistä ehdotti alun perin, että EBAlla pitäisi olla suora valvontarooli. Ja nyt sitten ehdotetaan tällaista virastotyyppistä lähestymistapaa, jossa siis eurooppalainen viranomainen delegoisi valvontavallan kansallisille viranomaisille 15. neljäkuuta parlamentissa todettiin, että ESAlle voidaan antaa valvontavalta pelkästään sellaisia erityisalueilla, joilla vaaditaan teknistä asiantuntemusta ja, ja pystytään varmistamaan sen asianmukainen toiminta. En usko, että Viki, en, en nyt keskeytä sinua. Keskeytä vain väliaikaisesti. Pitäisikö hidastaa? Pysin Jean-Paul ja... Niin Jean-Paul esittää oman työjärjestyspuheenvuoronsa tämän jälkeen vai minä haluaisin tämän puheenvuoron lopussa esittää työjärjestyspuheenvuoron. No, that's, that's, that's okay. No niin, se sopii kyllä. Anteeksi Viki, voisitko jatkaa siitä, mihin jäit? Me tarvitsemme lisää aikaa, jotta voimme varmistaa sen, että toimimme avoimesti. Garcia Margajon mietinnössä on paljon hyviä ajatuksia. Hän on selvästi tehnyt paljon töitä. Hän ei nyt ole kiinnostunut yhdestä rahastosta, vaan kahdesta. Ja tämä on yksi niistä asioista, joita ei ole vielä yhteisesti käsitelty, sillä minäkin sain nämä paperit vasta eilisiltana myöhään. Siis yhdestä rahastosta kahteen, yksi niistä olisi talletustakuita varten. Me olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että tällaista, tällaisia takuita tarvitaan, tallettajien tarvitsee tietää, että heillä on valtion takaus talletuksilleen ja he voivat sitten siirtää talletuksiaan laitoksesta toiseen riippumatta siitä, onko kyseessä vakain mahdollinen laitos. Moraalikato vaikuttaa jatkuvasti ja luo vaarallisia tilanteita. Meidän täytyy miettiä tätä eurooppalaisen rahaston tilannetta. IMF ei ole ollut samoilla linjoilla. Meidän täytyy ottaa huomioon myös Ferreiran mietinnön finanssilaitoskysymykset. Ja pitäisi saada aikaiseksi selkeä mietintö nopeasti, mutta kuitenkin niin, että tarkistukset ja varjoesittelijöiden ja muiden jäsenten mielipiteet voidaan ottaa huomioon. Kiitoksia. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kaksi seikkaa. Ensinnäkin haluan korostaa hyvin säännöllisellä tavalla sitä, että meidän pitää ottaa huomioon nämä suositukset liittyen puheaikoihin, varsinkin silloin kun aikataulu on tiukka. Yleisellä tasolla sanotaan, että puhukaa lyhyesti, mutta sitten joidenkin kohdalla tämä ei kuitenkaan päde. Sitten toiseksi EPPn koordinaattorina ja varmaan muutkin koordinaattorit muista poliittisista ryhmistä, jotka ei, ei voida sanoa, että, että tämä keskustelu olisi avointa. Koskaan aikaisemmin parlamentissa en ole nähnyt tällaista yhteistyötä eri esittelijöiden ja varjoesittelijöiden välillä. On todellakin äh, esitetty avoimia ehdotuksia, tehty työtä avoimessa hengessä ja koska tämä on todella tärkeää kaikkien kansalaisten sanalla, kannalta, niin ei, pitä, ei pidä antaa sitä mahdollisuutta, että kansalaiset voivat sanoa, että nyt työtä ei ole tehty avoimesti. Näiden kokousten pitäisi olla, olla avoimia, eikä pidä nyt ruveta puhumaan, mustamaalaamaan sitä, mitä täällä parlamentissa on tehty ja mitä, miten olemme työskennelleet. Kiitoksia. Ajattelin näistä menettelytavoista lopuksi sanoa sanasen, jos meillä on aikaa, sillä tämä on valtava haaste, tämä paketti meille. Markus Ferber seuraavana. Ja Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä olen Omnibussissa varjoesittelijä Haluaisin tehdä vain muutaman kommentin. Ensinnäkin haluaisin todeta, että komissio työskennellessä näitä, työstässä näitä yhtäläistä direktiiviä on työskennellyt hyvin erilaatuisesti, mikä on selkeästi havaittavissa. On osastoja, jotka ovat hyvin intensiivisesti käsitelleet direktiivejä, ja sitten taas sellaisia osastoja, jossa työ on ollut aika heikkotasoista, mikä tekee meille vaikeaksi työskentelyn, koska kysymys on teknisluonteisista sopeuttamisesta Lissabonin sopimukseen ja teknisestä sopeuttamisesta siihen, mitä nyt on ollaan päättämässä rahoitusmarkkinapaketissa, eli näiden äh, viranomaisten luomisessa, joten komission työ olisi voinut olla parempaa, tämän voi kyllä sanoa aivan suoraan. Toiseksi olen kiitollinen esittelijälle siitä, että hän on nyt antanut tällaisen yleiskatsauksen siitä, mitä hän suunnittelee. Ja toivon, että tätä kautta ne keskustelut, joita käydään varjoistajien kesken, eivät tule tapahtumaan mitenkään pimeässä, sitten kun käsitellään yksittäisiä tarkistuksia, joista on tehty päätöksiä. Toivon, että todellakaan emme päädy tässä mihinkään pimeyteen. Ja sitten vastaukset, jotka liittyvät tähän pakettiin, kun ajatellaan sitä, Tämä oli Eskristalla viime taistelisessa vaalikaudella lampalussi pakettina Ja kysyn, kysymys on nyt se, että miten komitologian puitteissa tai uuden Lissabonin sopimuksen mukaisen menettelyn mukaisesti, siis johdetut oikeustekstit, miten tässä olisi mahdollista, että parlamentin oikeudet, jotka haluttaisiin ottaa mukaan tähän, miten ne voitaisiin turvata. Olisin kiitollinen esittelijöille että hän suunnittelee pitempää aikaa. Olen hiukan nyt kuitenkin ärtynyt siitä, että nyt pyritään tällaiseen fast track, nopeaan menettelyyn. Lamfulissin, Lamfulissin osalta meillä oli kolme kuukautta, esitettiin yleinen sääntö ja nyt näyttää siltä, että esittelijä suunnittelee kuutta kuukautta, mikä varmastikin vastaisi paremmin todellisuutta, koska olemme sellaisessa tilanteessa, että yksityiskohtaisesti eh, ottaa huomioon kaikki jota voitaisiin seurata mitä kaikki päätökset, joissa mukana olevat komiteat ovat tekemässä. Tämä, tässä siis on outoa, että puhutaan nyt siitä, että tätä lyhennettäisiin neljään kuukauteen ajatellen avoimuutta ja demokratiaa. Silloin olisi jotakin syytä todella keskustella tästä, joten mä olen tämän fast track-menettelyn osalta hiukan epäileväinen ja toivon, että monissa tarkistuksista huolimatta ei, mutta kuitenkin ollaan muuttamassa 11 direktiiviä, että me siis saisimme aikaan järkevän menettelyn. Mitä tulee sitten muihin mietintöihin? Yksi kommentti. Olen iloinen siitä, että näyttäisi onnistuvan, että yli ryhmärajojen esittelijöiden kesken päästään yhtenäiseen lähestymistapaan, koska meidän täytyy todellakin todeta, että haasteet – Eh, jotka meitä kohtavat sitten, kun joudumme tekemisiin neuvoston kanssa, eivät eh, tule olemaan helppoja hoitaa, jos lähestymistapa ei ole johdonmukainen yksittäisten viranomaisten, yksittäisten direktiivien osalta, kun mennään neuvottelemaan neuvoston kanssa, koska neuvosto on joutunut yksimielisyyden periaatteen vuoksi eh, hakemaan yksimielisyyttä, jolloin tämä tilanne olisi kovinkaan helppo, joten toivon, että todellakin pystymme pitämään kiinni tästä kannasta. Rahoitusmarkkinat eivät kärsi siitä, että Eurooppaa olisi liikaa, vaan siitä, että jäsenvaltioita on liikaa. Ja yhteinen kanta neuvostossa eh, osoittaa selvästi sen liikaa jäsenvaltioita, liian vähän Eurooppaa. Jos me nyt voisimme sanoa, että on jokin läksy, joka pitäisi oppia rahoitusmarkkinoista, on se, että Eurooppa lähestulko on liian pieni, jotta se voisi määritellä pelisäännöt. Ja jäsenvaltioiden jäsenvaltiot ovat joka tapauksessa liian pieniä, jotta ne voisivat löydä lukkoon joitakin pelisääntöjä. Joten tämä voisi olla otsikkona ajatellen neuvotteluja, että meidän pitäisi ihmisten etujen vuoksi, sijoittajien etujen vuoksi pyrkiä viemään erinäisiä asioita lävitse markkinoilla. Thank you very much. Kiitoksia. Antlin, haluatko sanoa jotakin? Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää herra Garcia Margalloa siitä mahdollisuudesta, joka minulla on ollut koko ajan olla yhteydessä häneen ja keskustella sisältökysymyksistä, jotka liittyvät pankkialan valvontaviranomaiseen. Tämä on kuitenkin keskustelu, jota emme voi vielä viedä päätökseen tässä vaiheessa – ja pitää odottaa sitä, että täysistunto antaa kantansa joihinkin avoimiin kysymyksiin. Ei ole kyse ainoastaan aikataulukysymyksistä, mutta jo viime vuonna tuli esille se, että me, meidän täytyy ratkaista jotkut kysymykset riittävän nopeasti. Euroopan asema näiden kysymysten ratkaisemisessa on hyvin keskeinen ja valvontakysymykseen on liitetty se, että on todella kyse siitä, että meidän pitää olla johtoasemassa ja keskustelut ovat tärkeitä. Meidän täytyy esittää myös ne näkökulmat ja tuoda ne riittävästi esille, liittäen niihin ne myös riittävät kriteerit, mutta silti emme voi vielä saada aikaan lopullista tulosta, joka kattaisi kaiken. Mutta sitten kun ajatellaan näitä tarkistuksia, on olemassa tietty kriittinen massa, massa, joka liittyy siihen, että voimme päästä kompromissiin parlamentissa – Onhan aina niitä, jotka ovat tietysti eri mieltä, mutta uskon, että meillä on riittävä ta- riittävän korkea taso, jotta voimme saavuttaa yksimielisyyden. Ja sitten kun ajatellaan näitä eri asiakirjoja, De, De La raporttia ja komission esityksiä, niin sitten vielä tämä neuvoston esitys lähetys, joka jäi hieman lyhyeksi, ja me taas olemme pyrkineet menemään siitäkin eteenpäin tai kauemmaksi. Jotkut näkökulmat, jotka liittyvät rahoitusmarkkinoiden kestävyyteen ja siihen tarpeeseen taata vakaus, nehän ovat pitkän aikavälin tavoitteita ja minusta tämä on tärkeä aihe. En ole laittanut sitä ainoastaan retorisuuden vuoksi tänne. Lisäksi tarvitaan ö, todellakin ö, eri osapuolten välistä yhteistyötä ja se, että tämä tapahtuu oikeudenmukaisuuden pohjalta ja reiluuden periaatteen pohjalta on myös tärkeää asia. Sitten on vielä kysymys, johon viitataan silloin, kun puhutaan huolenaiheesta, onko tämä valvonta ainoastaan teknistä luonteeltaan. Minusta tämä valvonta tuo lisää arvoa ja se voi olla vaikuttamassa riskei, riskien syntyyn. On olemassa tietty jär, määritelmä järjestelmä riskistä – ja Euroopan tapauksessa tämän täytyy sisällyttää. Tietysti siihen täytyy sisältyä myös rajat ylittävän järjestelmän riskin ulottuvuus. Ehkä voitaisiin tässäkin kohdassa mennä kuitenkin vielä eteenpäin ja erityisesti siinä, miten kytketään yhteen nämä valvontatasot, Euroopan taso ja kansallinen taso, Eurooppalaisen valvonnan luonne on horisontaalinen. Ja sehän on tullut esille kaikissa keskustelussa, jos haluamme, että se on johdonmukaista ja jatkuvaa valvontaa ja jossa kaikille on samat säännöt, jos on tällainen ö, yksi ohjekirja, single rule book, niin se ei voi olla yksi asia toisille ja toinen asia taas muille. Meillä on yksi Single Rule Book-ohjekirja, jota sovelletaan kaikille. Ohjekirja on siis olemassa ja ei voi syntyä tilannetta, jossa joillekin olisi eri ö, pelisäännöt kuin muille. Minusta tätäkin seikkaa pitää korostaa. Eli säännöt silloin, kun riski on olemassa, silloin kun järjestelmän riski on olemassa, mutta säännöt, jotka ovat samat kaikille. Ja sitten tämä valvontaan liittyvä yksityiskohta, tällainen luettelointi, on myös asia, joka on tärkeä. Ja kun ajatellaan kansallisia viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia, jos he soveltavat samoja sääntöjä, niin silloin ö, toimivaltuuksien pitää olla keskenään samanlaisia. Sitten täällä sanotaan, ö, viranoma- että viranomaisten pitää olla vahvoja. Olen samaa mieltä tästä. Tähän liitty- liittyvistä huomautuksista – ja pyrin korostamaan näitä seikkoja loppuun saakka. Sitten riippumattomuus, kysymys, valvontaviranomaisista riippumattomuus ja budjetti, asia, ajatukset, jotka tähän kohtaan on esitetty, ovat hyvin tärkeitä. Ja sitten se, ketä kuullaan, Siinäkin on tärkeää, että kuultavien tahojen määrä on riittävä. Meidän täytyy myös korostaa parlamentin roolia. Ja sitten kun ajatellaan äh, järjestelmävalvontaa, ähm, tässä voitaisiin sanamuotoilussa olla hieman tarkempia. Sitten miten voidaan tunnistaa ne toimet, jotka liittyvät tämän säännön alaisuuteen mitkä ovat nämä turvaverkot, mitkä ovat toimet, jotka voivat vahvistaa tallettajien turvaa. Meillä on tässä monia kysymyksiä eri sektoreilla ja uskon, että meillä on kriittistä massaa ja voimme päästä eteenpäin tässä prosessissa, joka menee askel askeleelta eteenpäin ja, ja meidän todellakin täytyy jatkaa tätä kulkuamme kohti tavoitettamme. Thank you very much. Uh, Kiitos. Seuraavana Haluaisin ensisijaisesti korostaa, miten tärkeitä ovat nämä kolme mietintöä, josta olen ja Haluaisin selittää sitä, että uskon, että artiklassa 12, joka koskee äh, osakkeita, on, on olemassa tietysti myöskin muita sellaisia vakuuttajia, jotka sisältävät myöskin tällaisen äh, äh, järjestelmäriskiin. Mutta esitykset, jotka on tehty, tehty pankkien osalta ovat myöskin sovellettavissa vakuutusalalla. Ajatellaan mahdollisuutta, että olisi tällainen rahasto. Olemme sitä mieltä, että rahasto olisi, tässä kuitenkin vähemmän varoja kuin pankkisektorilla. Toisaalta ajatellen näitä omia yrityspiirteitä, joita sektorilla on, tekevät vähemmän todennäköiseksi, kenties mahdottomaksi tämän tilanteen sektorilla. Toisaalta kuitenkin erona pankkisektoriin on se, että on muita yksiköitä, joilla olisi vakuuksia ja jos olisi tarpeen kenties yrittää koota ne yhteen yksikköön, tällainen euro, eurooppalaisia puitteita näille rakenteille, tarvittaisiin harmonisointia ja katsoa, että se eurooppalainen viranomainen, joka turvaisi näitä vakuutuksia. Tämä merkitsee sitä, että suunnitelmia joudutaan turvaamaan kansalliset vakuutukset jäsenvaltioittain ja pyrkimään harmonisoimaan silloin, kun harmonisoinnin taso myöskin merkitsee sitä, että lisätään suojaa. Tämä koskee vakuuttajat, jotka osuuttavat, että ne ovat tällainen järjestelmäriski eurooppalaisella tasolla. Salva. Kiitos Salva ja nyt Rova Änikö Jyri. Muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja. Minä yritin ryhmittää kommenttini niin, että voisimme keskittyä niihin kysymyksiin, joiden myötä on nähtävissä, on olemassa konflikti neuvoston ja parlamentin kannan välillä ja että nähtäisiin, mihin suuntaan pitäisi liikkua, jotta saataisiin aikaan kompromissi, koska monet puhujat ovat jo todenneet, että olisi tärkeää, että tämä valvontauudistus olisi voimassa vuonna 2011 ja haluaisin, että Unkarin puheenjohtajakauden aikana tätä asiaa ei vasta saataisi päätöksen, vaan jo se toimisi. On tärkeää puhua vielä muutamasta asiasta. Ensinnäkin, mitä tulee yksittäisiin rahoituslaitoksiin, niiden päätöksentekoon. Haluaisin, että tämä ollaan menossa keskitettyyn valvontaan ja, ja että halutaan ottaa käyttöön Euroopan laajuisen raha-asioiden käsite. Minusta tämä on hyvin tärkeä askel eteenpäin, mutta joka tapauksessa esittelijät tulisi pohtia näitä kysymyksiä uudestaan. Tulisi pohtia myöskin sitä, että useassa jäsenvaltiossa pankkijärjestelmä on ulkomaisessa omistuksessa. Mitä voidaan taata silloin se, että jos on Euroopan, ulottuva, Euroopan uloitteinen, Euroopan laajuinen valvonta esitetään sen suuntaan, että näissä maissa – joissa pankkijärjestelmä on ulkomaisessa omistuksessa ja on tytärpankkeja, joiden kautta kansallinen valvonta edelleenkin voisi puuttua asioihin. Minä pitäisin erittäin tärkeänä tätä, koska valvonta, jos valvonta kokonaisuudessaan siirretään muualle, silloin myöskin vastuualueen täytyisi muotoutua sen mukaisesti ja meidän täytyy tutkia sitä, että onko niin, että mitä mahdollisia riskejä liittyy tällaiseen toimintaan valvonnan osalta niissä maissa, joissa tytärpankki on toimimassa. Ne ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Ajattelen myöskin osakkaiden tapahtuvia korvauksia. Jos minä ajattelen sitä, että valvonnassa mennään Euroopan suuntaan, silloin myöskin vahingonkorvauksen täytyisi myöskin mennä samaan suuntaan, joten ei voi olla siis niin, että kaikki vedään pois kansallisesta valvonnasta, vaan täytyisi pyrkiä liikkumaan kohti kompromissia. Toinen kysymys liittyy sitten päätöstökomiteetelmään. Minusta Euroopan parlamentin äh, täytyisi pystyä äh, on tehnyt hyvän ehdotuksen tässä, ja minäkin tuen sitä, että jokaisella jäsenvaltiolla olisi mahdollisuus osallistua äänestyksiin äh, silloin, kun on kysymys Euroopan rahalaitosten pankkien tutkinnassa, ne niin pitäisi tehdä päätöksen enemmän asiakysymyksissä, ei, eikä poliittisesti olemme siis tässä hyvin tilanteessa, mitä tulee tähän suojarahastoon, jota parlamentti on ehdottanut laatimassa, se merkitsee nimenomaan juuri sitä, että, että minusta tämä olisi tärkeää, koska vastuu valvonnasta on siirtymässä, mutta ehdottaisin asteittaista käyttöönottoa, jos neuvostossakin tätä voitaisiin tukea. Tämä ei saa missään tapauksessa merkitä sitä, että tapahtuu kilpailun väärintymistä, vääristymistä, ja jos tapahtuu pankkien ajautuminen Ähm, toimintakyvyttömyyteen, niin silloin tilanne ei saa johtaa siihen, että mahdollisuudet, joita vallin valvonnalla on, eivät saa olla huonompia kuin nykyisessä. Mitä tulee sitten teknisiin standardeihin, niiden hyväksyminen, joka on seuraava paketti, siinä Euroopan parlamentti ehdottaa, että Euroopan äh, viranomaiset äh, vain äh, olennaisilla alueilla voisivat luoda yksittäiskohtaisia säädöksiä. Minä olen kuitenkin sitä mieltä, olennaista on se, että tehtävien jaon pitää olla, tehtävänjaon pitää olla selvää, mitä on kansallisen valvonnan tehtävää ja mitä Euroopan viranomaiset säätävät, koska uskoakseni tässä voitaisiin löytää jokin kompromissi tällä linjalla. Seuraava paketti olivat sitten äh, se, miten jäsenvaltiot äh, antavat oikeudellista varmuutta – miten, mitä mahdollisuuksia jäsenvaltioille, jos ne eivät ole valmiita hyväksymään Euroopan viranomaisten tekemiä päätöksiä. Parlamentti ehdottaa, että olisi tällainen vaikutusselvitys, joka olisi pakollinen, joka vaikuttaisi, katso sitä, minkälaisia vaikutuksia tällä rahoitusmarkkinoilla. Saman aikaan pitää kuitenkin tutkia sitä, että tämä ei pidä tehdä kymmenessä päivässä. Se on hiukan liikan kunnianhimoista, vain määräaika olisi yksi kuukausi. Sitten seuraava paketti on tiedonkeruu. Minusta on hyvin tärkeää, että tiedot todellakin voidaan saada, eh, voidaan saada, kansalliset, eh, voidaan saada kansallisilta viranomaisilta, mutta tätä ei pidä säädellä siihen suuntaan, että tämä merkitsisi, merkitsisi valtavaa lisähallintoa, johtaisi lisähallintoon. Seuraava paketti on sitten eh, keskuspankkien osuus näiden Euroopan viranomaisten toiminnassa. Minusta valvontaneuvostoissa olisi tärkeää, että kansalliset keskuspankit ovat edustettuina, ei niillä ei tarvitse välttämättä olla äänioikeutta. Tärkeää on, että kansallis, kansalliset keskuspankit olisivat ne, joilla on tiedot hallussaan, joita voidaan käyttää silloin, kun arvioidaan rahoituksellista vakautta, joten minä pitäisin hyvin tärkeänä sitä, että ne voisivat olla mukana näissä elimissä. Ja lopuksi vielä muutama kommentti Euroopan tästä äh, riski, äh, järjestelmäriskikomitean toiminnasta. Haluan sanoa, että on tärkeää, että on valmisteleva elin, joka olisi tällainen neuvontava tekninen komitea, ja että siinä olisivat mukana pelkästään valvonnan ja keskuspankkien äh, asiantuntijat mukana, koska kysymys on tärkeästä asianpohjaisesta työstä, ja on ollut jotakin tarkistuksia, joissa on ehdotettu, että tässä olisi mukana myöskin tutkijoita ja akateemisia asiantuntijoita. Minusta se on hiukan liioiteltua. Ja sitten seuraava kommenttini liittyy tähän äh, järjestelmäriskin komiteaan, että yleisessä elimessä minusta ei ole tärkeää se, että äh, olisivat mukana Euroopan valvontaviranomaisten asiantuntijat kysymyselle sektorikohtaisista asioista, vaan yleisistä äh, riskikysymyksistä. Ja lopuksi mitä tulee tähän valvontakollegioon, minusta on tärkeää, että siinä olisivat mukana myöskin keskuspankkien asiantuntijat, mutta minusta eh, tässä järjestelmäriskikomiteassa niiden pitäisi olla mukana. Ja vielä lopuksi, lopuksi olen lukuisia tarkistuksia tässä paketissa, joissa puhutaan siitä, että järjestelmäriskikomitean eh, ohjauskomiteassa voisi olla mukana myöskin ne mm, valtiot, jäsenvaltiot, jotka ovat olleet mukana eurovyöhykkeessä, siis pakollisena, ja jotta tämä olisi siis säädöksessä mukana, että ne olisivat edustettuna, koska kriisi ei tietenkään tunne eurovyöhykkeen rajaa suhteessa niihin maihin, jotka eivät kuulu euroon. Tänne kannalta on tärkeää sisällyttää tähän jokainen vai, jokinlainen tai. Kollega Krishin sanoi viimeksi parlamentissa vuoropuhelussa, että on tästä yhtä mieltä, joten usko, että tässäkin voimme löytää ratkaisun. Kiitos. Um, right. Uh, Sven. Yes, Sven. Haluaisit vielä uudestaan puheenvuoron sen jälkeen Kei ja sitten minä. Aivan lyhyesti tämän järjestelmän riskikomitean asian varjoesittelijänä haluaisin todeta, että me vihreät näemme edelleenkin ongelmalliseksi sen. Tiedän, että olen tässä, olemme tässä vähemmistössä, mutta sanon kuitenkin, että Meille on ongelmallista, että kaikissa laitoksissa toistetaan sitä logiikkaa, että 27 valtion on oltava edustettuina ratkaisevissa päätöksentekoelimissä, samoin kaikkien keskuspankkien, tai siis keskuspankkien johtajien välityksellä. Edustaja Lulin korosti sitä, että haluamme eurooppalaista ratkaisua, mutta toisaalta se logiikka, että ei pystytä valitsemaan tiettyä henkilömäärää, siis rajoittamaan näiden elinten kokoa ja lisäämään moninaisuutta. Periaatteessa olemme kyllä sitä mieltä, että EKPn pitäisi johtaa Euroopan järjestelmäriskikomiteaa. Siitä olemme siis yhtä mieltä. Kiitos. Ja sitten Kei. And coming this late. Kiitos puheenjohtaja. Näin myöhäisessä vaiheessa oletan, että paljon siitä, mitä olisi sanonut, on jo sanottu. Tiedän, että Jean-Paul kommentoi näitä puheaikojakin, joten minä puhun mahdollisimman lyhyesti. Minä olen varjoesittelijänä tässä vakuutusalan mietinnössä ja viime viikolla monien muiden tavoin minäkään en päässyt paikalle ja meiltä jäi pitämättä paljon kokouksia, joita varjoesittelijöiden oli tarkoitus pitää. Aika on siis mennyt paljon hukkaan. Ja ymmärtääkseni myöskin tässä kyseisessä mietinnössä esittelijä ei ole paikalla koko viikolla, joten nyt ollaan hyvin kriittisessä vaiheessa ja tavallaan kaksi viikkoa on mennyt hukkaan ja on aika epätodennäköistä, että pystymmekö äänestämään sitten 4. toukokuuta. Minun varjomietintöni on eri, erilaisessa vaiheessa kuin nämä kaksi muuta. Kuitenkin niitä pitäisi viedä eteenpäin mahdollisimman paljon rinta rinnan. Meillä on paljon tekemistä ja nyt pitäisi sitten päättää, että siirretäänkö tätä yhtä mietintöä lähemmäksi kahta vai päinvastoin Tärkeintä olisi kuitenkin selvittää se, että olemmeko periaatteessa edes samoilla linjoilla. Meidän pitäisi äänestää siis neljän työpäivän päästä ja yksi esittelijä ei ole paikalla kolmena noista neljästä päivästä. Miten ihmeessä menettelytapoja ajatellen pystymme äänestämään 4. toukokuuta? Yleensä normaalitapauksessa ottaisin tämän esille koordinaattoreiden kokouksessa, mutta sitäkään ei viime viikolla ollut. Ja nyt sitten meillä on koordinaattoreiden kokous tänään sen jälkeen, kun tämä ajatusten vaihto on jo käyty. ECOFIN ei ilmeisesti ota tätä valvontaviranomaisasiaa käsittelyyn aivan välittömästi ja siksi kannatan Bulmania siitä, siinä, että meidän pitäisi käyttää tähän nyt riittävästi aikaa. Kaikissa, kaikkien asiakirjojen kohdalla meillä pitäisi olla riittävästi aikaa, kun sitten nämä instituutiot todellakin ensi vuoden tammikuussa perustetaan, niillä pitäisi olla vaadittava toimintaperusta ja nyt meidän pitää miettiä sitä, miten voimme asianmukaisesti hoitaa tämän, eikä niin, että vaan juoksemme tämän asian läpi seuraavien neljän työpäivän aikana. Kiitoksia. Varmasti tästä valvontapaketistakin minulla olisi aika paljon sanottavaa, mutta pidän nyt tärkeämpänä näihin aikataulukysymyksiin paneutumista – Totesimme jo, että yritämme työskennellä mahdollisimman nopeasti, mutta emme tee sitä laadun kustannuksella. Ja tämä pitää edelleenkin paikkansa. Kuten Kate äsken totesi, koordinaattorit keskustelevat myöhemmin tänään siitä asiasta, miten toimimme asiassa. Pystymmekö viivästyttämään äänestystä aiheuttamatta liikaa ongelmia miten kolmikantaneuvotteluissa edetään. Se, että puolet valiokunnasta olisi niissä mukana, voi olla hiukan hankalaa toteuttaa, joten tätä neuvottelutiimin koostumusta meidän täytyy myös käsitellä samoin sitä, miten noita kolmikantaneuvotteluja käydään ja mistä aiheesta, sillä osa aiheesta on ehkä aika kiistanalaisia ja silloin tarvittaisiin korkean tason kolmikantaneuvotteluja. Sitten tähän asiaan liittyy myös muita seikkoja, kuten Ferber huomautti. Meidän valiokuntamme on kuitenkin ollut hyvin aktiivinen asioissa ja olemme pyrkineet saamaan tukea Sanchez Presedolta varmistaaksemme sen, että parlamentin kanta sopii tälle valiokunnalle, sillä meillä on tärkeitä päätöksiä tässä asiassa tehtävänä. Huomenna tapaan Espanjan valtiovarainministeriön edustajia jälleen ja yritämme heidän kanssaan katsoa, miten asiassa sitten pidemmän päälle edetään. Sihteeristöltä olen saanut sen viestin, että tänään iltapäivällä saamme ensimmäisen luonnoksen äänestysluettelosta. Ja jos ajatellaan kompromissitarkistuksia, niin sehän ei varmasti voi olla täydellinen, mutta kuitenkin se on hyödyllinen asiakirja siinä mielessä, että nähdään ainakin suur, summittaisesti, että millaisessa järjestyksessä tämän hetken tiedon mukaan edettäisiin. Toivottavasti tämä ensimmäinen äänestyslistaluonnos auttaa meitä. Ja varmasti äänestysluettelon rakenteeseen muotoiluun täytyy palata vielä ennen äänestystä. On mahdollista, että emme pysty äänestämään 4. toukokuuta ja täytyy etsiä uusi päivämäärä. Mutta en haluaisi hätiköiden tehdä sitä päätöstä, vaan sitä täytyy käsitellä yhdessä. Onko nyt esittelijöitä, jotka haluavat käyttää vielä puheenvuoron, jos niin edettäisiin takaperoisessa järjestyksessä, eli ne, jotka äsken puhuivat, viimeksi puhuisivat nyt ensimmäisenä. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoroja? Koordinaattorit? Ei. Joten Jose, ole hyvä. Lo siento, presidente. <laughs> Pahoillani puheenjohtaja. Aivan lyhyesti joitakin kohtia. Tärkeää nyt ei ole nopeus, vaan suunta me olemme nyt ohjaamassa Queen Mary-alusta ja tällaista suurta alusta on hyvin vaikea saada kääntymään nopeasti ja siksi on tärkeää, että valitsimme oikein tämän kurssin. Olisi tietysti ollut isänmaallisesti mukava, jos tämä olisi voitu päättää Espanjan puheenjohtajakaudella ja viedä päätökseen, mutta tämä asiakirja, kuten jo aikaisemminkin sanoin, on vain väliaikainen asiakirja ja me olemme pyrkineet tekemään työtä tehokkaasti ja nopeasti. Olemme tehneet työtä sellaisella kielellä, joka ei ole omaa äidinkielemme. Olemme pyrkineet myös olemaan yhteyksissä kaikkien tahojen kanssa niin paljon kuin mahdollista. Ja nyt, kun ajatellaan alkuperäistä työn asetelmaa, siis meillä oli tarkoitus yhdistää neljä eri mietintöä ja saada aikaan yhteistulos, jossa heijastuisi yhteinen ähm, ajatustapa, yhteinen henki. EPP-ryhmä on ollut ö, äh, sellaisessa tilanteessa, jossa se on jakautunut kahteen eri leiriin ja tilanne on ollut se, että meidän on täytynyt käydä voimakkaasti keskusteluja ja olemme myös joutuneet käymään keskusteluja sellaisten edustajien kanssa, jotka eivät enää ole ryhmän jäseniä. Ja tämä on nyt siis väliaikainen ratkaisu. Nyt jos ajatellaan tätä keskeistä aihetta, se on riskin valvonta ja riski, järjestelmäriskien valvonta. Nyt on sanottu, että tämähän on oikeastaan muotiaihe, muotiongelma, mutta se ei ole mitenkään ohimenevä muoti. Se oli muodi, tämä oli muotia viime syksynä, tämä oli muotia talvella ja se on edelleen muotia. Minä en muuta mielipidettäni tai haluan pitää kiinni tietystä ajatuksista, mutta jos tarve vaatii, niin voin tietenkin muuttaa ajattelutapaa. Nyt tämä kevät muoti on ö, otettu mukaan eri asiakirjoihin neuvostolta komissiolta, muun muassa 2020 strategiaan – ja tämä heijastuu myös suhteissa EUn ja USAn välillä. Lisäksi on viitattu kysymyksiin, jotka liittyvät äänestyksiin. Ja kun ajatellaan järjestelmäriskiä, meillä täytyy käyttää paljon hienostuneempia kriteereitä kuin yksinkertaisessa riskissä. Kun ajatellaan neuvottelumallia, niin malli ei ole sama, jos ajatellaan yritystä, joka käy neuvotteluja tytäryhtiön kanssa. Ja kun ajatellaan näitä ää, ää, suhteita yritysten tytäryhtiöiden välillä, totta kai järjestelmäriskin siirtyminen ja sen ää, siirtymisen riski on hyvin suuri, kun ajatellaan monimutkaisia tilanteita. Ja lisäksi tilanne on tietysti eri markkinoilla erilainen, ei voida puhua samaan aikaan tai samanlaisista ratkaisusta, jos puhutaan johdannaismarkkinoista ja sitten taas muista markkinoista. Mitkä ovat sitten ratkaisut? Ensinnäkin tässä on kaksi ristiriitaista argumenttia. Ensinnäkin minulle on sanottu, että jos ajatellaan tällaista yleislähestymistapaa, niin silloin on se etu, että voidaan pelastaa tilanne ää, tietyillä toimilla, mutta ei voida tehdä sitä kahden suuntaisesti. Ongelma on hyvin perustavaa laatuinen milloin alistamme laitoksen siihen tilanteeseen, jotta, jolloin ei sitä ei voida laskea konkurssitilaan. Ne, jot, ne instituutiot, jotka voivat mennä konkurssiin, ne ovat yksi ryhmä ja sitten taas toinen ryhmä. Mi, mitkä sitten ryhmät sisällytämme, sisällytämme siihen ryhmään, jossa on valvonta? Onko se ex ante arvio vai arvio, joka tehdään sitten, kun on olemassa tällaisen järjestelmäriskin piirteitä. Jos on tällainen määritelty valvonta ja mikä on tilanne yrityksen kohdalla tai laitoksen kohdalla, joka on menossa konkurssiin. No, nämä kriteerit ovat asia, joka meidän, ne ovat ongelma, joka meidän täytyy vielä ratkaista. Tämä kevätmuoti on nyt tullut myös kansalliselle tasolle. Saksan hallitus ja Ranskan hallitus ovat ähm, jo toimineet tässä. Jos ajatellaan vaikka, että tytäryhtiö on Lontoossa, on kyse saksalaisesta pankista ja sillä on tytäryhtiö. Ja jos tämä tytäryhtiö, tytärpankki toimii Lontoossa, onko sillä sitten mahdollisuus saada valvonta sen perusteella, että se, sen emopankki on Ranskassa? minä en halua, että tässä tilanteessa ää, ähm, nyt aikataulu on sellainen, että äh, emme pääse tuloksiin ja joudumme aloittamaan alusta. On olemassa kaksi rahastoa ja näistähän olemme jo keskustelleet. Tämä alkuperäinen ehdotus ei ollut minun, se tuli P- sosialistiryhmältä. Yksi takka, antaa takuut, vakuut tallettajille ja toinen, toisen rahaston kriteerit ovat erilaiset. Ensinnäkin siis ensimmäinen rahasto kohdistuu tallettajien vakuuksiin ja toinen laitoksen vakuuksiin. Jos yksi instituutio kaatuu, jos, sitä, jos sen kaatumista ei voida estää, ja jos sen maksaa suoraan veronmaksaja, ja näinhän valitettavasti on käynyt, niin silloin meillä täytyy olla jonkinlaisia suojarakenteita. Ensimmäinen suojarakenne on sellainen velka, jonka maksavat instituutiot, ja vain toisessa tapauksessa lasku tulisi veronmaksajille. Näin olemme siis menossa eteenpäin. Ennemmin tai myöhemmin maksu on maksettava. Nyt vaikuttaa siltä, että kaikki ovat samaa mieltä tästä. Ne maat, jotka eivät olleet G20-kokouksessa, Samaa mieltä olivat Kanada ja Uusi-Seelanti. Heillä on erilaiset mallit. Hehän toimivat eri tavalla näissä tytäryhtiötapauksissa. Ja heidän mallinsa ei ole sovellettavissa tilanteessa, jossa elämme, eli sisämarkkinatilanteessa. Meillä on erilainen tilanne, jos ajatellaan järjestelmäriskiä Euroopan tasolla. Tilanne voi levitä kaikkialle ja siksi meidän täytyy miettiä näitä asioita ja aiheita eri kannalta. Kun kriisi on käsillä, niin silloin me palaamme business as usual – Ja jos markkinoilla on joku toinen tuote, joka aiheuttaa ongelman, niin silloin täytyy taas katsoa, olemmeko tehneet tehtävämme, olemmeko täyttä, hoitaneet vastuumme sääntöjen mukaisesti. Ja silloin täytyy katsoa, onko päätö, ovatko tehdyt päätökset oikeita. No, tässä viittasinkin jo tähän isämaallisuuteen ja siihen haluun, että olisi ollut mukava viedä tämä asia päätökseen Espanjan puheenjohtajakaudella, mutta totta kai minusta se olisi hyvä tehdä ja tietty rivakkuus tässä tehtävässä on hyvä asia, mutta en kuitenkaan halua kiirehtiä liikaa. Totta kai tämä olisi hyvä meritti myös Zapateron puheenjohtajakaudella. Mutta mun on sanottava, että tämän nopeampaa emme olisi voineet edetä. Tämä on se työskentelymuoto, jota demokraattisessa parlamentissa harjoitamme. Tämä tapahtuu avoimella tavalla ja haluan kiittää vielä kaikkia niitä, jotka ovat antaneet panoksensa tähän. Kiitoksia. Right, uh, thank you very much. I don't believe... Kiitoksia. Enpä olisi uskonut, että saamme kokouksen päätökseen etuajassa. Sanchez haluaa vielä sanoa jotakin. Las palabras de... Niin, muutama sana haluaisin sanoa, mitä esittelijä sanoi. Haluan nyt palata tähän järjestelmälliseen arvosteluun, joka on tässä tärkeimpiä kysymyksiä. Haluaisin vain perustella tätä viivästymistä, koska viikossa olemme samassa tilanteessa, on varmastikin ehkä hyödyttyä tilannetta, joka on hiukan pitempi ja pystymme saamaan sen päätökseen, kun todellakin sitä äänestetään täysistunnossa niin nopeasti ja hyvin kuin mahdollista. Ajattelen kuitenkin, että meidän täytyy pystyä täyttämään sitoumuksemme ja että meidän täytyy pyrkiä saamaan aikaan valvontapakenen välittömästi täytyy pyrkiä myöskin pystymään et, siihen, että tämä saamme aikaista ratkaisuun. Mutta ei se ole mitään estettä sille, että pystyisi pitämään kiinni päivämääristä ja tämä sitä, että pitäisi saada ratkaisu kaikkiin ongelmiin, mutta että tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä valiokunta on osa tätä parlamentaarista prosessia – ja tästä syystä meidän täytyisi pyrkiä hallinnoimaan aikaa. Right, thank you. Uh, now we have... Selvä. Kiitoksia. Nyt olemme päässeet loppuun. Jos jollakulla on minulle asiaa, niin jään tähän vielä hetkiseksi ja sittenhän kokous jatkuu iltapäivällä. Ja sitten meillä on avoin koordinaattoreiden kokous tänään. Muistuttaisin siitä vielä